Uh, good morning everybody. We have a select group for... Uh, Huomenta. Ensimmäinen kohta on oma mietintöni, joten käynnistetään kokous. Tervetuloa kaikille. Mitään ilmoituksia ei ole tänä aamuna. Toivotan vaan kaikki tervetulleiksi. Sitten tänäisestä ohjelmasta kerron vähän direktiivistä ensin ja sitten aloitamme äänestykset puoli kymmeneltä. Noin 11 asti ja sitten Michel Barnier saapuu tänne 11. Hän on täällä puoli yhteen, joten voimme keskustella sitten paketista, jonka hän esitteli viime viikolla Strasbourgista. Silloin emme kauan ehtineet keskustella, joten sitten iltapäivällä on vielä kokous, joka jatkuu viiteen ja sen jälkeen vielä koordinaattorien kokous. Eli nyt, nyt voin kertoa teille huviveneistä ja vesiskoottereista. Schwab onneksi on paikalla. Hän on yksi varjoesittelijöistä. Onko Gebhard? Te puhutte ilmeisesti Revon puolesta. Manders ei ole paikalla, Ryyle on paikalla, eli meillä on päätösvaltaisuus. Ja Pietikäinen on myöskin paikalla. Tervetuloa. Eli jos olette valmiita, niin kerron vähän, mikä nyt on tilanne tässä asiassa. Edellistä keskustelua käytiin aika, pit, aika kauan sitten, koska olemme työstäneet yhtä tiettyä aspektia liittyen tähän ehdotukseen. Eli täytyy katsoa, ovatko nämä suunnittelukriteerit eri huviveneiden luokittelun osalta, niin sitä pitää tarkastella ja näitä asioita pitää päivittää ja selkeyttää ja myöskin tehdä niistä turvallisemmat. Olemme teettäneet tutkimuksen, joka teillä kaikilla pitäisi olla huvivene-kategorioista. Minä nyt esittelen tämän tutkimuksen. Olen käynyt sen läpi, toivottavasti myöskin te ja kerron vain näitä uusimpia tietoja. Mutta mikä nyt on tilanne tämän ehdotuksen osalta? Kun tänään äänestetään, niin sen jälkeen käynnistän keskustelut puheenjohtajavaltio Kyproksen kanssa, ja Kypros on kertonut, että se haluaa antaa tälle erityisen prioriteettiaseman, ja he uskovat, että tätä voidaan edistää työryhmässä. Eli keskustelen heidän kanssaan äänestyksen äänestyksen jälkeen katsomme, kuinka lähellä kantamme ovat toisiaan ja sitten katsomme, pääsemmekö ensimmäisessä käsittelyssä sopuun. Joten tämä nyt on täysin avoin tällä hetkellä, mutta se nyt on ensimmäinen prioriteettini. Ja toivottavasti tämä onnistuu vielä ennen kesätaukoa. Mutta nyt on tärkeää, että äänestämme, jotta voimme sitten käynnistää neuvottelut. No sitten näistä tarkistuksista puhuttiin viime kerralla, mutta meillä oli varjoesittelyiden kokousia. Meillä on suullisia tarkistuksia, jotka ovat äänestyslistalla. Voitte nähdä ne sieltä kohta. Ja sitten suurin avoin kysymys liittyy näihin suunnittelukategorioihin. No, tämä asiakirja, joka teillä on, sen on laatinut ranskalainen asiantuntija Kohil, hän on ICN:n pääjohtaja. Se on ranskalainen elin, joka hoitaa sertifiointikysymyksiä veneiden osalta. Ja hän on myöskin suunnittelija ja veneen rakentaja, eli hänellä on vankkaa kokemusta. Ja tämä asiakirja on hyvin selkeä ja hyvin laadittu. Ja se pohjautuu tiedoille, jotka toimitimme hänelle. Eli me ehdotimme tarkistuksia näihin suunnittelukategorioihin. Ja niin silloin niistä kategoriasta poistettaisiin yhteys maantieteellisen tarkoitetun käytön välillä. Tässä on puhuttu sisämeri tai valtameri tai muita käyttöä. Ja sitten olisi pelkästään objektiiviset kriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi aalto- ja tuulikysymyksiin. Nehän ovat jo osana näitä ydinkriteereitä jo tällä hetkellä, mutta ne eivät välttämättä kuitenkaan ihan selkeästi il- ilmaise sitä, miten suunnittelu liittyy tiettyihin olosuhteisiin, ja joskushan veneet laitetaan väärin kategorioihin, ja myöskään kuluttajat eivät välttämättä saa tietoa, joita heidän pitäisi saada, kun he valitsevat veneitä. Kohril tutkimuksessaan, ja luen nyt tästä tutkimuksesta, siis tässä on näitä suosituksia meille, hän sanoi, että jos poistetaan tämä leik- yhte- maantieteellisen sijainnin yhteyteen ja yhdistetään venekategoriat aaltojen korkeuteen ja tuulen voimakkuuteen, niin silloin meillä on taas täsmällisemmät kriteerit ja voimme heijastella myöskin kansainvälisiä harmonisoituja standardeja. No, kaikki nämä kohdat ovat tärkeitä, kun ajatellaan tämän asian ja suunnitelun laadukkuutta. Enkä nyt tiedä, onko komissio ja neuvosto tästä samaa mieltä, mutta meidän täytyy painostaa niitä, mitä tulee tähän laatukysymykseen. Ja syynä tähän on se, että kuten Kohril on todennut, ja tietysti olette kuulleet hänen taustastaan, niin vakavia olosuhteita saattaa olla kaikkialla. Myöskin lähellä rannikkoa saattaa olla hyvin navakkaa tuulta. Ja joskus sitten taas avomerellä on vähemmän ankarat olosuhteet. Ja suunnittelukategorioista saa sellaisen vaikutelmat, vaikkakin niissä on laskettu mukaan aaltojen voimakkuus, että mitä kauempana on rannikolta, niin sitä rankemmat olosuhteet ovat. Ja toiseksi hän toteaa, että suunnittelukategoriat eivät auta kuluttajia ihan ymmärtämään kunkin venetyypin todellista potentiaalia. Ja vene, joka on ehkä suunniteltu tiettyihin aalto- ja tuuliolosuhteisiin, esimerkiksi sisävesillä, ei välttämättä pysty matkustamaan kovin pitkälle rannikosta liittyen polttoaine tankin kapasiteettiin ja muihin seikkoihin. Ja toisaalta pitkät veneet ja moottoriveneitä voidaan käyttää sisävesillä ja niissähän saattaa olla näitä varusteita. Eli ehdotus on, että poistetaan nämä yhteydet ja keskitytään toisenlaisiin kriteereihin. Kokeil myöskin on ottanut esiin muitakin kohtia, jotka ovat tärkeitä. Jos katsotte taulukkoa, jonka hän on laittanut tähän, jos katsotaan kuinka paljon veneitä on hyväksytty kuhunkin kategoriaan, niin ei ole mikään yllätys, että siellä on suuri rypäs kategorioissa, jotka liittyvät suojatuille ja sisävesialueille. Hän toteaa, että voisi olla myöskin jonkinlaisia alakategorioita tulevaisuudessa, jotta voidaan vähän erotella näitä eri veneluokkia ja jotta voidaan saada venesuunnitteluun vähän joustavuutta. kun kyse on näistä kategorioista, joissa on hyvin paljon erilaisia venetyyppejä. Eli sitten on ehdotettu, että olisi uusi tarkastelulauseke, jonka esittelen tänä aamuna. Se on osa tarkistuspakettia, joka koskee suunnittelukategorioita ja toivottavasti valiokunta voi niitä tukea. Eli mikäli suunnittelukategoriat hyväksytään, niin ehdotamme arviointia kahden vuoden kuluttua ja katsomme, pitäisikö olla lisäluokittelua. Ja sitten lisäluokittelu voisi sitten astua kuvioihin, kun direktiiviä tarkastellaan uudelleen ja sitten voidaan ottaa mukaan näitä lisäpäästövaatimuksia, joita on vaadittu. No sitä nyt ei ole vielä otettu tarkistuksiin tällä hetkellä mukaan, mutta tätä voitaisiin miettiä tulevissa kolmikantaneuvotteluissa, koska direktiivi on tarkoitus tarkastella ja sitten otetaan mukaan tiukemmat päästökriteerit erityisesti pienten moottorien osalta. Eli jos tulee uusia suunnittelukategorioita, niin se voisi olla sitten osa tätä tarkastelua ja se varmaan olisi sitten ihan sopivaa, koska meidän pitää tarkastella näitä päästökategorioita. Sehän koskee lähinnä näitä pieniä moottorityyppejä, joita käytetään tämän tyyppisissä veneissä, eli se olisi ihan loogista. Eli tämän pohjalta parjositit ovat tämän nähneet. Ehdottaisin, että tänään hyväksymme minun tarkistuspakettini, jossa puhutaan näistä uusista suunnittelukategorioista. Ja sitten se hyväksytään tänään ja sen jälkeen meillä on sitten paketti, jonka pohjalta avaamme keskustelut neuvoston kanssa. No niin, tässä ainoat asiat, jotka halusin ilmoittaa varjoistelijoiden kanssa. Tästä on näistä tarkistuksista keskusteltiin viime kerralla. Eli nyt sitten avaamme keskustelun. Varjoesittelijät saavat puheenvuoron ja kuulemme, mitä sanottava heillä on tästä ehdotuksesta. Kiitos. Mr. Schwab. Schwab. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta alustuksesta. Kiittää ja myös siitä, mitä puhuimme varjostelun kokoudessa Strasbourgissa. Ja vähän lisättävää on, koska tutkimuksesta, suunnitteluluokista sisällöllisesti olemme samalla linjalla liikkuneet. Näin on tuntemukseni mukaan ollut muidenkin ryhmien kanssa. Sen vuoksi suunnitteluluokista Tutkimuksesta en haluaisi mitään enempää lisätä. Myös kaikki sisällölliset tarkistukset ovat jo hyvällä tiellä kompromissien kautta. Ei ole niin tärkeästä asioista kyse, että haluaisin niistä yksityiskohtaisesti keskustella. Kollega Manders ei ole paikalla. Tämä on ehkä se ainoa tarkistus, jolla on relevanssia sellaisille, jotka ovat näistä kiinnostuneita. Hänhän ehdotti, että harmonisointi otettaisiin myös eh, vene kuljetuslupiin, veneen ajokortteihin. Siinä olen ihan positiivinen, mutta en halua kertoa tätä juttua uudestaan, mutta meillä on tietysti ymmärrys sille, että se voi, voi olla osa lakitekstiä, vaan vain toive jäsenvaltioille, että nämä harrastelijaveneilijät Teille saadaan mahdollisimman laajat mahdollisuudet matkustaa eri kohteisiin. Mutta tutkimus on antanut hyvää selkänojaa tälle mietinnölle. Harmi, ettei näin paljon, näin paljon voida käyttää aikaa jokaisen direktiivin käsittelyyn mutta eivät kaikki tutkimukset, ole laadultaan näin hyviä. Ja tässä olisikin toivo, että katsomme ja pidämme huolta siitä, että ne tutkimukset, jotka annetaan tehtäväksi, jotka maksavat saman verran, niin ovat yhtä, yhtä hyviä laadultaan kuin tämä. Tässä olisi ikään kuin mitta asteikko tai tikku. Sitten ähm, äh, äh, Minäkin haluaisin tehdä yhden selväksi harrastelijaveneilijänä. veneilijänä että sanoisin, että veneen ajokorttia ei pitäisi ottaa minunkaan mielestäni tähän mukaan, koska tiettyjä erityispiirteitä tässä täytyy ottaa huomioon ja tietysti nautin sitä, että en tarvitse ajokorttia Ranskassa kanavissa ajaessani. Niin Saksassa pitäisi olla. Harmi, jos tämä mahdollisuus otettaisiin pois minulta. Pitäisi vielä ajokorttia ja veneellä, vaikka on vuosien ajan jo veneillyt. Mitrorvan puolesta kiitän erittäin hyvästä yhteistyöstä ja myöskin tästä ajatuksesta, että, että suunnitteluluokat, jotka esittelitte, on otettu mukaan. Hän on tarkastellut tarkasti tätä tutkimusta, joka todellakin on hyvä tutkimus. Tämän haluaisin myös panna merkille, koska niin usein olen sanonut, että miten huonoja joskus tutkimukset ovat, ei meidän ihmistemme, mutta muiden. Tässä kehun sana. Ja tämä teidän, herra Harbour, tekemänne ehdotus on hyvin positiivinen ja Ja Mitro sanoi, että olemme samalla linjalla ja sen vuoksi hän vetää allekirjoituksensa pois tarkistuksesta liitteeseen yksi kohta A ja niin edelleen. Täytyy lukea tämä, koska se on monimutkaista. Tämä vetää sen pois, koska se on katettu jo ja on ristiriidassa sen kanssa, mitä te olette ehdottanut ja on otettu mukaan kuitenkin näihin teidän työstäminne kompromissitarkistuksiin. Thank you very much. Kiitoksia. Manders saapui juuri. No ehkä Ryyle ensin ja sitten sitten? Voin ihan lyhyesti puhua. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Mielestäni tämä oli opettavaista, koska minä en oikeastaan tunne veneitä, eli en ole mikään vene-ihminen, en ole koskaan ollut veneessä, minulla ei ole mitään veneajokorttia. Eli näitä asioita en ollenkaan tunne, olen pikemminkin maakrapu. Eli tämä oli nyt avuliasta, kun Harbour esittelijällä on tässä kertonut näistä yksityiskohdista ja olen myöskin kiitollinen tästä tutkimuksesta, koska olin aluksi hiukan skeptinen näistä uusista kategorioista, mutta tutkimus sai minut vakuuttuneeksi. Tämä on erinomainen tutkimus ja todellakin se on helppolukuinen ja se on helposti ymmärrettävissä myöskin maalikoille. Ja tästä on apua myöskin lainsäädäntöprosessissa. Ainoastaan yksi äänestys on sen, jossa tulemme äänestämään eri tavalla, eli kyse on näistä biopolttoaineista. Tehän tiedät, että kasvipolttoaineisiin suhtaudumme ryhmässä skeptisesti, eli tästä äänestämme eri tavalla, mutta muuten olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Uh, thank you very much, Mr. Manders. Kiitos, Manders. Dank u voorzitter. Ik kan ook heel kort zijn. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Ensin haluan kiittää teitä teidän hyvästä yhteistyöhengestä. Sillä siitä tavasta, miten otitte minun teesini käsiteltäviksi tästä veneajokortista. Tämä on hyvä poliittinen signaali, joka meni perille myös koordinaattoreille ja olen varsin iloinen tästä. Toivottavasti minun ehdotukseni menevät läpi ja huviveneilijät Euroopassa saavat tämän veneajokortin vesiväylillä ja avomerillä. Ja kiitos tästä hienosta yhteistyöhengestä vielä kerran, Malcolm. Um, anybody else? No, haluatko muut puheenvuoron? Must have to say to Mr. Manders that you missed the... Herra Manders, te ette kuullut uutista, että Rova Gebhardt taitaa olla ainoa veneen omistaja varjoesittelijöiden keskuudessa, mutta hän ei haluaisi tätä harmonisoitua lupaa tai ajokorttia, että hän äänestää vastaan. No, vaan halusin vain välittää tämän viestin. Mutta oli mielessäni, en tajunnutkaan, että olette veneenomistaja, ette ollut kertonut aiemmin. Lue Philippe Gerard, joka vastaa näistä asioista ja myöskin toinen henkilö, joka on ollut läheisesti tekemässä yhteistyötä kanssamme, on täällä vieraana. Tervetuloa antaisin teille puheenvuoron ennen äänestystä. Voitte reagoida siihen, mitä olette kuulleet tänään tai mihin muuhun tahansa. Thank you, Chairman. <coughs> So I will try to be brief. In the first... Kiitos. Yritän lyhyesti. Kunnioitamme tätä tutkimusta. Selkeytän joitakin välttääkseni väärinkäsityksiä, että olemme valmiita arvioimaan uudelleen suunnitteluluokkia, jos tarvetta on edellyttäen, että vakaa vaikutusten arviointi voi olla pohjana. Toiseksi asia suunnitteluluokista oli keskustelussa tämän ehdotuksen valmistelun aikana. Siellä oli jäsenvaltioiden edustajia, siellä oli markkinaseurantaviranomaisten edustajia, standardisointilaitosten ja ilmoitetun laitosten edustajia. Valitettavasti koskien tutkimusta, tutkimus perustuu väärinkäsitykseen ja tämä väärinkäsitys on se ajatus, että käyttötarkoitus olisi tärkeä luokittelukriteeri. Ehdotus ei mainitsi käyttötarkoitusta tässä mielessä. Joten kun keskustellaan toimenpanosta, siihen on väline ja väline on hallinnointiyhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, jossa suunnitellaan eh, ohjeita siitä, miten lakia toimeenpannaan. Ja oppassa on selkeästi sanottu, että perustavanlaatuinen kriteekoria ovat tuulen voima ja aallon korkeus. Sen vuoksi raportissa on yllätyksenä se, että tässä mainitaan harmonisoidussa standardeissa juuri näihin asioihin. Jäsenvaltio ja komissio ovat sen vahvistuneet ja se on rakennettu sillä tavalla, koska pyysimme niin, että se tällä tavalla tehtäisiin. Ja todettiin, että se on lain vaatimusten mukaan sopusoinnussa. Haluaisin selventää myös toisen väärinymmärryksen. Olivat standardit sitten harmonisoituja vai ei, mutta ne eivät päätä lain tulkinnasta tai siitä, mitä lailla on sanottavaa. On ihan päinvastoin standardit, mukaan lukien harmoniset standardit, jotka täytyy rakentaa niiden vaatimusten kanssa sopusoinnussa, jotka laissa ovat. Kuten sanoin alussa, meillä ei ole ongelmaa suunnitteluluokkien kanssa, kun vain voimme arvioida, mitkä seuraukset ovat. Joten on monimutkaista lyhyenä aikana arviot tehdä. Tiedämme, koska me tunnustamme, tämä täytyy myös sanoa, pidämme tätä muutaman osallistujan mielipiteenä Tiedämme myös, että monet muut eivät ole samaa mieltä. Esimerkiksi on yllätys, että tekstissä todetaan, että emme tiedä, ketkä nämä muut ihmiset ovat, koska olemme keskustelleet tästä jäsenvaltioiden kanssa, ilmoitettujen laitoksen kanssa, standardointilaitosten kanssa, Kaikki tietysti panokset keskusteluun ovat tervetulleita. Mahdollinen vaikutusten arviointi täytyy ottaa huomioon suunnitteluluokkiin, mutta tarvitsemme paljon laajemman ja syvemmän analyysin. Tämä on myöskin tärkeää, että tarvitsemme Täytyy yrittää rakentaa konsensusta eri sidosryhmien kesken. Sidosryhmät, jäsenvaltioiden edustajat erityisesti sen ympäriltä, mitkä mahdollisuudet ovat mahdollisia. Tarkistusten valmistelussa olemme ottaneet esille joitakin ongelmia liittyen joihinkin esitettyihin tarkistuksiin. Myöskin mahdollisuudet, mitä luokkiin tulee, mitä tulee esipuheeseen. Sanalla asioilla voi olla vaikutusta, koska se miten on luonnosteltu, se avaa lain sille, että voidaan pyytää systemaattista testausta kaikille moottoreille Pienille moottoreille tietysti kustannukset ovat suuremmat ja lisäksi se, miten artikla on kirjoitettu, se laajentaa valmistajien sitoumuksia niihinkin, jotka muuttavat näitä moottoreita sopeuttaakseen. On yksi myös yksi tarkistus, jossa viitataan siihen, että melutestit liittyvät harmonisointeihin, standardeihin, se ei kuitenkaan ole pakollinen ja se on se ongelma. Joten laki on rakennettu sen ympärille, että standardit eivät ole pakolliset. Harmonisoinnin standardit, siihen liittyy testejä, mutta me emme ole sitä mieltä, että ne pitäisi olla pakollisia tälle ehdotukselle. Kiitoksia. Tietysti olemme valmiita helpottamaan kompromissien löytämistä toimielinten välisellä tasolla. Joten me tietysti olemme valmiita tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, joita pidätte tarpeellisena meidän puoleltamme. Kiitoksia. Thank you very much uh, for that. Uh, Selvä. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Minulla oli sellainen mielikuva, että olemme ratkaisseet jo joitakin näitä kysymyksiä. Ehkä kyse on tulkintaa ongelmasta. Nyt on kuitenkin aika äänestää ja meidän täytyy edetä tässä asiassa, mutta tietystikin tulen sitten raportoimaan valiokunnille, mikäli katson, että on tarpeesta avata mandaatin neuvotteluita varten. Kiitoksia hyvin paljon tästä puheenvuorosta joka tapauksessa. Eli kenenkään on muuta sanottavaa. Ehdottaisin, että pidämme pienen pienen tauon ja valmistaudumme samalla äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme näistä huviveneistä. Kiitos.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 Uh, Olemmeko nyt valmiita äänestämään? No, huomenna ensinnäkin kaikille joka tapauksessa. Hyvä, hyvä. Toivottavasti. Joka tapauksessa toivottaa kaikille hyvää huomenta. Te ku, ette välttämättä kuule kaikki minun kiehtovaa luentoani näistä veneiden suunnitteluluokista. Nyt kun ihmiset enemmän paikalla, haluaisin kiittää Tarpo Kundla ja henkilökuntamme jäsentä, joka valitettavasti kyllä jättää meidän palveluksemme. Hän menee pikemminkin etäryhmän avustajaksi vastaamaan Euroopan talousarvio talousalueasioista. Kiitoksia hänelle pitkästä ja antaamuksellisesta työrupeamasta meidän valiokunnassamme. Hän on pitkään ollut henkilökuntamme jäsen ja suurin osa te- teistä varmaan on jossakin vaiheessa tehnyt yhteistyötä hänen kanssaan IMKO-valiokunnan piirissä, joten kiitoksia sinulle. Teit erittäin hyvää työtä varsinkin suhteessa Norjan ja Sveitsin parlamentteihin ja me ensimmäisenä kutsumme norjalaisia ministereitä viraksemme, joten tästä saimme irtopisteitä sinun ansiostasi. No siirtyäksemme nyt sitten minun mietintöni, joka liittyy näihin huviveneihin. Totesin, että aloitamme ensin liikennevaliokunnan tarkistuksella puolesta. Siis puolesta vastaan hylätty, tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kahdeksan vedetty pois, 47 puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty, 10 ja tran 9 puolesta vastaan hyväksytty, 11 puolesta vastaan hyväksytty, 48 puolesta vastaan hyväksytty, liikennevaliokunnan tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistukset 49 ja 50 puolesta vastaan hyväksytty, 51 on vedetty pois, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan hyväksytty, 53-54 puolesta vastaan hyväksytty, 13 on vedetty pois, tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty, 15 puolesta vastaan hyväksytty, 16 puolesta vastaan hyväksytty, 17 ja 18 on vedetty pois, joten 55 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 liikennevaliokunta puolesta vastaan hyväksytty niin ikään, 19 puolesta vastaan hyväksytty, y- ympäristövaliokunnan nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 56. Sitä näistä myöhemmin. Tarkistus 56 äänestää myöhemmin, koska tämä liittyy tähän kokonaiseen blokkiin, joka liittyy suunnitteluluokkiin 56 sitten. Ja suullinen tarkistus tähän palataan myöhemmin, joten nyt teen tarkistus 57. Tuliko tämä kaikille selväksi? 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 on vedetty pois. Joten koska tähän tulee uusi tarkistus johdatuksen kappaleeseen ja tähänkin palataan myöhemmin. Ehdotaisin nyt, että suunnitteluluokista, joista äsken keskustelimme, äänestettäisiin yhtenä ryhmänä minun tarkistuksistani 21, 59, 61, 62 ja 63 yhtenä ryhmänä. Ehdottaisin niin ikään, että 56 pistän tämän saman ryppääseen minun suulliseen tarkistukseni kerralla niin, että koko tämä luokka liittyy näihin suunnitteluokien puolesta, koko tämä blogin puolesta vastaan selkeästi hyväksytty, joten tässä olivat nämä kaikki ja sitten 56 niin ikään. Sitten siirrymme tarkistuksen 60, tai 60 raukea. 28 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten liitteisiin. 30 puolesta vastaan hyväksytty, 31 puolesta vastaan hyväksytty, liikennevaliokunnan 13 puolesta. No, äänestään koneellisesti. Katsotaan toimintako koneita. Liikennevaliokunnan tarkoitus 13. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 35 ja liikennevaliokunnan tarkistus tai vastaava osa tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 on vedetty pois. Tarkistus 66 sitten puolesta vastaan hyväksytty. Liikennevaliokunnan 14 raukeaa, joten tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme juuritasaan kappaleisiin. Liikennevaliokunnan tarkistus 1. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Liikenne 1. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan hyväksytty. Liikennevalikunnan kakkonen. Liikennevalikunnan kolmonen. Puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. Liikennevalikunnan nelonen. Puolesta vastaan. Niin ikään selkeästi hylätty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 veritty pois, tarkistus 4 veritty pois, joten 50, 42 puolesta vastaan hyväksytty. Liikennevaliokunnan viitonen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 raukeaa. Joten tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Johtasan kappaleen 26 ja suullinen tarkistus Mandersilta. Ja se onkin teille toimitettu äänestyslistan mukana puolesta vastaan hyväksytty. Johtasan kappale 28. Ympäristövalikon tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 ja suullinen tarkistus Hedda Manderselta puolesta vastaan hyväksytty. 43 raukeita, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan hyväksytty, 6 merkitty pois, joten 46 puolesta vastaan hyväksytty niin ikään. Liikennevaliokunnan 7 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koneäänestys koko ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta ja yksi vasta ääni. Joten kiitoksia paljon tästä äänestyksestä ja sitten siirrymme eteenpäin. Kiitoksia näistä suosionosoituksista myös. Tämä oli toivottavasti hyväksi kaikille veneiden valmistajille ja myöskin käyttäjille Euroopassa. Um, opinion of... Nyt siirrymme sitten Rova Hanslikin mietinnön sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta. Rova Hanslik ei ole paikalla, mutta oletan, että asiat ovat okei. Okay. Onko kaikki digitaalisessa toimintaohjelmassa kunnossa? No niin. Rova Hanslikin lausunto sitten. Tarkistus yksi. Rova Hanslikin mietintö, ää, äh, lausuntoa. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan Selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 7. Greg. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Tarkistus 8. Täytyy aloittaa uudestaan. Tänään oltiin hätäisiä äänestyksessä. No, tarkistus 8. Uudestaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on suullinen tarkistus siihen lisäksi, joka on äänestysluettelossa, ne puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21. Äänestys alkaa 21. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta. Äänestetään 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 26. Louis Gregg. Äänestys alkaa 26. Äänestys päättyy. 15-15, mutta hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa 30. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Siihen päättyvät tarkistukset. Sitten koneiden äänestys lausunnosta kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 27 puolesta 2 vastaan. Kiitoksia Rauha Hansikille, vaikka onkin poissa. Hänen täytyy sitä työllisyysvaliokunnassa puolustaa. Sitten Rauha Weisgerberin mietintö moottoriajoneuvojen äänitasosta. Haluaako Rova Weisgerber sanoa jotain äänestystä? Ei suoraan äänestykseen. Okei, Right. Okay, let's go. Okei, okay, mennään. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta. Vastaan hyväksytty neljä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 tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 lisäyksen puolesta vastaan. Ehkä tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis 25 hyväksyttiin. Kolmetoista oikeastaan raukeavat. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus on se, että kaikki johdantosakappaleet äänestetään yhtenä ryhmänä. Sopiiko ne, jotka ovat johdantosakappaleen puolesta vastaan tyhjää kaikki hyväksytty, missä tapauksessa voimmekin mennä suoraan loppuäänestykseen, joka alkaa nyt koneellisesti. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia todellakin Rova Weiskerberille ja odotamme, että puolustatte meitä ympäristövaliokunnassa. Kiitos kovasti. Sitten herra Rosvon mietintö kuluttajaohjelmasta 2014-2020. Esittelijä. Sopiiko, että suoraan äänestykseen? Keskustelimme kaikista kompromisseista eilen, jos että Äänestys siis. Voimmeko aloittaa? Aloitetaan. 87. Filides. puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 9. Herra Rosvold puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lisäyksenä, ja siihen on myös suullinen tarkistus, joka on äänestysluottelossa. se sopii budjettivaliokunnan esittelijälle. Eli puolesta vastaan hyväksytty. Sitten jyrvälikunnan kolme lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 88 raukeaa, koska se liittyy 87, siis joten esittelytä tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 11, 15, 47, 64 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Joten 89 raukeaa. Sitten kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Joten nyt menemme jurivaliokunnan viitoseen vastaan myöskin hyväksytty. Sitten 92 tarkitus puolesta vastaan hylätty. Jurivaliokunnan vastaava osa puolesta vastaan myöskin hylätty. Tarkistus 13 vedetty pois. 93 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Joten juuri kutonen raukea. Budjetti 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkit 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 14 Rosfordilta puolesta vastaan hyväksytty. 95 herra Greg puolesta vastaan Tämä täytyy varmaankin tarkistaa. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on selvästi hyväksytty. Budjetti valikunnalta 11 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty 96, 113 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 vedetty pois, 48 vedetty pois, Kompromissi kakkonen puolesta vastaan selkeästi hyväksytty, joten kompromissi kolme puolesta vastaan selkeästi hyväksytty myös, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 21.58 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hyväksytty. Juri valiokunnan kasilisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 104 Louis Grekiltä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten mennään tarkistukseen 23 ja 126 puolesta vastaan. 202 hyväksyttiin. Sitten 107. Äänestys alkaa. 107. Äänestys päättyy. Se on hylätty yhden äänen erolla. 108. Äänestys alkaa 108. Joku on vähän hidas äänestämään nyt. Vai vain 13? Äänestys päättyy. Sekin on myös hylätty. Budjettivalikunnan 12. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistuksesta 24, 24 29 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 62 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 on vedetty pois. 2563 puolesta vastaan. Tyhjää. Molemmat hyväksytty. 109 ja 26. Eikö 109 ensin? Sori. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 26 lisäyksenä puolesta vastaan. Sekin on myös hyväksytty. 27 on tekninen, 28 puolesta taidetaan nyt äänestää koneellisesti 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten tarkistus 29 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puoli vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31. Siihen liittyy suullinen tarkistus, jonka näette siellä puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 31 siis on aukeaa. Alkuperäisessä muodossa on budjettikomitea 13 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 33 Äänestys alkaa. 33. Äänestys päättyy. Raukeaa. Tiukka. 15-15 tilanne. 34. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Budjetti toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36, 38, 43 ja 8 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä neljä hyväksytty. Budjettivaliokunnan 15 raukeaa. osa 1, budjetti 15, vastaava osa 2, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. Budjettivaliokunnan 15 vastaavansa lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Tarkistus 110. Herra Filidis puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hylätty. Kompromissi Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 on, äh, on, on hylätty sitä myöten. 40, 40, 42 sopeutetaan edellisiin äänestyksiin, joten nyt 44 puolesta. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 vedetty pois, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 122, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Se on myöskin hyväksytty. 122 alkuperäisessä muodossaan raukeaa, joten 56 liitteistä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 127 Äänestys alkaa. 127. Äänestys päättyy. Hylätty. 61, johon liittyy näkemäinen suullinen tarkastus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen tarkistus siis raukeaa. Jyrvelikunnan 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65, 66, 67, 68 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa näistä tarkistuksista. Äänestys päättyy. Ja ne ovat hylättyjä. 16 vastaan 15 puolesta. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 ja 74 yhdessä, johon liittyy suullinen tarkastus, jonka siellä näette. Ehdotus taitaa olla, että ryhmänä niinkö kyllä puolesta vastaan. Molemmat hyväksytty. 73-74 ja sitten raukeavat. Sitten johdatonsa kappaleet. Tarkistus 75 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76, johon liittyy suullinen tarkistus, jonka näette puolesta vastaan. Hyväksytty alkuperäinen 76 raukeaa, kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Joten tarkastus 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 78 lisäyksenä. Äänestys alkaa 78. Äänestys päättyy hylätty tiukalla tuloksella. Juri valikonnan yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjettivaliokunnan neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. Joten nyt tarkistus 83. Eikö se raukea? Kaikki raukea. Suoraan kompromissitarkistus 11. Kompromissitarkistus 11. Puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Joten tarkistus 85. Tarkistus 85. Puolesta vastaan Selvästi hyväksytty. 86. Haluatteko tarkistaa 85 koneellisesti? Äänestys päättyy. 17 ja 12 hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää selvästi hylätty. Budjetti kutonen puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Budjetti 7. Budjettivaliokunnan 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Budjetti 9. Anteeksi, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7. Se mukautetaan muihin äänestyksiin. Johdantosan kappaleet budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää. Viite. viitteet siis ovat kyseessä. Hyväksytty budjettivaliokunnan kolme kohta kohdalta. Alde on tätä pyytänyt, joten osa yksi Ensi alkaa se yksi. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Nyt sitten mietintö kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa mietinnöstä kokonaisuudessaan. Kolkit puolesta hyväksytty. Eikä vasta ääniä, ei tyhjää. Okay. Okay. Okay. So... No niin. Kiitoksia paljon Robert Rochefortille hienosti puolustit asiaasi. Nyt voisitteko pysyä vielä paikoillanne, koska me täytyy muistuttaa teitä siitä, että meidän täytyy käsitellä neljää neuvottelumandaattia. Niistä täytyy päättää. Kyse merkittävistä ehdotuksista ja tarvitsemme kaikki mukaan äänestämään, joten kaikkien täytyy olla vielä paikalla. Tämä on myöskin kohteellista esittelijä kohtaan, mikä ihmiset pysyvät täällä. Pyytäisin, että esittelijä, että herra Biilan etupäässä – voisivat sanoa jotakin sisämarkkinan, sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmästä, herra Biilan, ja siitä, missä neuvottelussa mennään. Kiitos puheenjohtaja. Päätimme neuvottelut komission ja neuvoston välillä. Ne loppuivat mielestäni positiiviseen tulokseen. Meillä on positiivinen vastaus neuvostolta. Ja kovasti suositan valiokunnalle, että nämä suositukset hyväksytään. Well, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Kiitoksia sinulle ja kaikille varjoesittelijöille tämän puolesta tehdystä työtästä, työstä. Me voisimme nyt alustavan äänestyksen suorittaa tästä. Ei tässä tarvitaan koneäänestys. Ketkä ovat sen puolesta, että hyväksytään tämä neuvotteluasema ja mennään tämän kanssa täysistuntoon sitten. Puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää ääntä. Haluatteko hoitaa tämän koneäänestyksenä? Hyvä koska me tarvitsemme ilmeisestikin tuloksia, että Tulokset täytyy kirjata, joten koneäänestyksenä tämä hoidetaan. Äänestetään koneellisesti, niin että asia tulee selväksi. Pyydän anteeksi, Kristian. Pitäkää äänestyskorttinen vielä koneissa. Tämä on vain kirjanpitotarkoituksen varten, koska yli puolet valiokunnan jäsenistä täytyy saada tämän ehdotuksen taakse. Äänestys päättyy. 24 ääntä puolesta, Kaksi tyhjää ääntä. Rova Turunen, oletteko te puolesta? Eikö teillä ole korttia? Ai, teidän korttina on siellä. Selvä. Hyvä. Sitten siirrymme eteenpäin. Rova Komin mietintöön. Kyse on eurooppalaisesta standardoinnista. Haluatko Rova Komi sanoa jotakin ennen kuin vahvistamme tämän kolmikanta kokouksen tulokset? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia asianosaisia henkilöitä tekemästään työstä kuin myös varjoesittelijöitä. Tämä oli pitkä, pitkä työsarka, va- tiukkaakin välillä, mutta pääsimme kompromissiin ja ehdotan, että etenemme täysistunnossa tässä syyskuussa. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Joten jälleen kerran äänestämme Rova Komin ehdotuksesta vahvistaa tämä standardointipakettikysymys niiden neuvotteluiden mukaisesti, joita käytiin neuvoston kanssa. 25 äänestyskorttia on nyt koneissa. Rova Komi varmaan haluaisi mahdollisimman paljon tukea. 25 korttia. Haluatko joku vielä äänestää? No, äänestys päättyy. täydet äänet 27 ääntä puolesta. Yksimielinen päätös. Onnittelut. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Äänestys sujui niin nopeasti, että aikaa jää tässä ylikin. Herra Barnier tulee paikalle vasta kello 11, joten nyt pidetään tällainen ylimääräinen kahvitunti mutta toivottavasti kaikki tulevat sitten paikalle, koska Barnierilla on merkittäviä asioita, joista hänellä puhuu meidän kanssamme. Te äänestitte niin tehokkaasti, että seuraavalla kerralla täytyy keksiä jotakin muuta tekemistä tähän, ettei synny tällaista luppoaikaa. Toivottavasti olette tasan kello 11 paikalla kuulemassa herra Barnieria. Tasan kello 11. 11, toistaa puheenjohtaja. 11, toistaa puheenjohtaja. Kello 11, sanoo puheenjohtaja. Siis kello 11.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

Hyvät naiset ja herrat, voisinko nyt pyytää teitä istuutumaan? Kiitoksia paljon. Joten, ja myöskin haluaisin sanoa, että jälleen kerran haluaisin toivottaa hyvää huomenta myöskin internetin välityksillä kokousta seuraaville henkilöille. Meillä on tässä pieni tauko välissä, koska aamupäivän äänestykset saatiin hoidettua aiottua nopeammin. Mutta hienoa nyt, että niin moni kollega on myöskin täällä paikan päällä. Ja niin kuin aina, meillä on suuri ilo ja kunnia toivota tervetulleeksi sisämarkkina-asioista vastaava komissaaria, komission jäsen Michel Barnier. Hienoa, että hän on täällä juuri tänään, koska uskoakseni kaikki paikallaolijat osallistuivat myöskin viime viikolla Strasbourgissa käytyyn keskusteluun, jossa Barnier esitti kaksi tärkeää tiedonantoa sisämarkkinoiden hallintopaketista ja palveludirektiivistä. Hän kertoi myöskin seuraavasta aloitekierroksesta tai aloiteryppäästä, joka liittyy sisämarkkinoihin. Valiokunnan päätösasema parlamentissa hyväksyttiin yli 500 äänellä myöskin viime viikolla liittyen juuri samaisiin sisämarkkinakysymyksiin. Hienoa, että komissio, komission jäsen on täällä tänään. Toteaisin komission jäsenen tiedoksi, että hyväksymme aamulla standardointia koskevan paketin. Tämä on ensimmäinen sisämarkkina ohjelmaan liittyvä 15 asian joukkoon kuuluva osa tässä sisämarkkinapaketissa. Hyväksymme myöskin ensimmäisen, hyväksymme siis näin ollen ensimmäisen osan tätä Single Market Act-lainsäädäntöpakettia. Nyt kun kaikki ovat paikalla, halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella Demian Abattia, joka valittiin Ranskan parlamenttiin kansalliskokoukseen. Onnittelisin sinua, mutta samalla olen pahoillani siitä, että nyt eh, lähdet meidän keskuudestamme, koska se otin aktiivisesti osallistunut valiokuntamme työhön. Nyt eh, todennäköisesti olet viimeistä kertaa kokouksessamme mukana, joten haluaisin nyt kiittää sinua valiokunnan puolesta tekemästäsi työstä. Nyt eh, aion antaa puheenvuoron Michel Barnierille, ja sitten meillä on myöskin yllin kyllin aikaa keskusteluun kello 12.30 saakka. Ryhmittelemme kysymyksiä todennäköisesti kahden tai kolmen ryppäiksi, ja sitten tai näin ollen meillä on paljon aikaa vielä keskustella komission edustajan kanssa myöskin hänen puheenvuoronsa jälkeen, mutta nyt äh, pidemmittä puhetta, olkaa hyvä. Vui. Hyvää päivää itse kullekin teille kaikille. Kiitos teille hyvä puheenjohtaja Malcolm Harbour tästä vastaanotosta ja säännöllisestä kutsusta, josta minä pidän kovasti kiinni, joka on nyt tärkeä niin kuin yhtä lailla kuin teillekin tämä välitön, suora, syventävä vuoropuhelu. Niin, kuten voimme tänään harjoittaa, olen erittäin iloinen, että tämä tapahtuu usein ja että päätös, joka on vahvistettu tämä ensimmäinen avainehdotus Single Market Act standardointipaketista, mehän voimme nähdä hyvin, että ei tässä ole kyse vain puuheesta tai jostain hienosta hankkeesta. On kyse todella konkreettisista ehdotuspaketista, jotka tulevat muuttamaan todellakin yritysten ympärillä pyörivää ekosysteemiä, kuluttajasuojaa ja toivon, että tämän ensimmäisen menestyksen myötä, johon parlamentti on todella suuresti vaikuttanut, tämä sama linjaus jatkuu ensi viikolla, kun valtioiden päämiehet voisivat vahvistaa toisen suuren menestystarinan, jo kun pyrimme luomaan yhden yhtenäisen eurooppalaisen patetin huippukokouksessahan varmasti hieno säädellään nämä viimeiset juridiset kohdat Münchenin, Pariisin ja Lontoon välillä muun muassa. Minä haluan myös onnitella Damia Abadia, joka valitettavasti jättää Euroopan parlamentin ehkä toisessa missä voisi sanoa, että hän on iloinen ja olen hänen puolestaan iloinen, kun hän voi lähteä Ranskan kansalliskokouksen jäseneksi ja antaa kaiken sen eurooppalaisen lisäarvon tai lisänäkemyksen, johon hän on perehtynyt niin hyvin. Mutta hän on kuitenkin ollut hyvin ranskalainen Euroopan parlamentissakin, tunnetaan hyvin Ranskan asiat Ranskan kansalliskokouksessa hän voi antaa hyvän eurooppalaisen tiedostavan ja pätevän lisäpanoksen. je, me souviens... Minä muistan puheenjohtaja meidän viime viikon keskustelun Strasbourgista. Minä pystyin sanomaan silloin sellaista, johon uskon ja joka velvoittaa meitä saamaan sisämarkkinat toimimaan hyvin. Suuret sisämarkkinat ovat tällä hetkellä kriisitilanteessa, kriisiaikana ensimmäinen mahdollinen kriisin uhri ja se voi olla myös uhrina protektionismin paluulle. Se on koskettanut jo monia maita tämä refleksi, kansallinen tai nationalistinenkin refleksi vähän kietoutuu omaan itsensä protektionistia protektionismista, poli, protektionistista politiikkaa harjoittava toiminta. Me, miten me pääsemme kriisistä ulos? Miten me löydämme tiemme kasvun kasvun polulle. Miten me löydämme nämä kaksi, kolme, neljä kohtaa, jotka elvyttävät kasvua, jotka ovat sisämarkkinoille tärkeitä ja ovat yrityksille ja ennen kaikkea kansalaisille elintärkeitä. Hyvä puheenjohtaja, ensin muutama minuutti, jotta antaisin vähän vastakaikua niille puheenvuoroille, joita kuulin parlamentissa herra Elmarilta luvuista, jotka mielestäni eivät ole ihan oikeita. En halua polemisoida, se ei kuulu tyyliini, mutta haluaisin puhua joistakin luvuista, kun puhutaan sisämarkkinoiden tarjoamasta lisäarvosta. Ja muistuttaa teille, että vuonna 2008, siis muutama vuosi sitten, EUn BKT, 27 maan yhteinen BKT oli 2,13 prosenttia korkeampi kuin mitä se olisi ollut, jos ei olisi ollut sisämarkkinoita. 100 miljardia euroa, noin 500 miljoonaa euroa enemmän per capita. Siis, siis tämä on sisämarkkinoiden ansiota. Toinen luku, jonka minä haluan sanoa sisämarkkinoiden perustamisen toteuttamisen jälkeen 20 vuotta sitten, Euroopan sisäinen kauppa on noussut 8 miljardista eurosta vuonna 1992 kahteen miljardin 800 miljoon, eli 800 miljardia sisäistä kauppaa, keskinäistä kauppaa, 27 e, sisäinen keskinäinen kauppa 20 vuotta myöhemmin, 2, miljoonaa 800, 2 miljardia 800 miljoonaa euroa. Eli, eli on, se on noin 22 prosenttia BKT, kun vuonna 1992 se oli 12 prosenttia EUn sisäisestä rajat ylittävästä kaupasta. Haluan kuitenkin muistuttaa teille, että sisämarkkinat ovat konkreettinen eteneminen tavoite. Puhelinkustannukset eivät ovat e, e, esimerkiksi kolme kertaa halvemmat kuin vuonna 1998. Jos otatte vastaan puhelun ulkomailta, se on 73 prosenttia halvempi kuin vuonna 2005. Minä olen sitä mieltä, että ei ole oikein eikä aiheellista sanoa, että sisämarkkinoiden aiheuttamat kulut olisivat suurempia kuin sen tarjoama tuottama hyöty tai sen tarjoama lisäarvo. Sen takia minä haluan teidän kanssa vaihtaa mielipiteitä sisämarkkinoiden syventämisestä kaikissa sen olomuodoissaan, ottaen huomioon myös finanssirahoitusmarkkinat, jotka tietysti kiinnostavat kaikkia 27 jäsenvaltiota. Olen iloinen siitä, että tällä hetkellä puhutaan paljon kasvusta. Sitähän ihmiset odottavat ja toivottavat. He ovat vihaisia, mm, huolissaan. Ei voi puhua vain talouden hallinnasta, sääntelystä, budjettikurista. Kyllähän nämä kaikki tekijät ovat välttämättömiä Euroopalle, mutta pitää päästä myös takaisin kasvun tielle. Viime viikolla mm, Eurooppa neuvoston tiimoista, tiimoilta, joissa puhuttiin, joissakin hankkeista puhuttiin näistä projektibondeista. Se olisi yksi epäetappi, tai miten hallinnoidaan, käytetään paremmin rakennerahastoja, miten investointipankin toimintaa hyödynnetään paremmin. Ainakin mielestäni Eurooppa-neuvosto tulee ottamaan kantaa näihin kaikkiin mainitsemiini asioihin. Onko sitten kyse quick wins? Eli todella haluaisin todella edetä ripeästi kasvussa haluan nyt nopeasti ottaa esille muutamia seikkoja, miten sisämarkkinat voisivat toimia paremmin, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet ja tehdä lyhyen yhteenvedon Single Market Act numero yhdestä. Ensimmäinen tavoite, jos halutaan toimia tosissaan, ennen kuin uudet hankkeet käynnistetään, mitä tehdä se, toteuttaa hyvin se, mistä on jo päätetty, ja saada hyvin toimivaan nykytekstit sisämarkkinoilla kaikissa sen olomuodoissaan. Er, erityisesti palveludirektiivi ajattelen, kuinka tärkeä se on. Minä tulen jakamaan kohta asiakirjoja. Niiden joukosta löytänette taulukon jossa puhutaan kaikista Euroopassa löytyvistä palveluista ja miten ne on katettu. Minulla on se vain ranskankielisenä, mutta en pysty sitä selittämään englantis, englanninkielisenä. Siinä käydään palvelupalveluita tämä taulukko läpi, että 95 prosenttia palveluista on jo saanut eurooppalaisen kattavan tekstin taakseen esimerkiksi turvallisuuskysymykset sähköisissä online-palveluissa. Se toimii hyvin me voimme kyllä voittaa 50 vuoden aikaviiveillä 0,8-1 prosentin kasvun lisäyksellä. Tämä teksti, jonka esittelen teille viime viikolla Strasbourgissa se tulee olemaan operatiivinen ja aika täsmällisesti, jossa on hyvin tarkka rikkomusmenettelyt, säännöt, nolla toleranssi tulee ottaa käyttöön, kun puhutaan palveludirektiivin selkeistä rikkomuksista ja miten ö, tämä yhden luukun palvelutoiminta tulee toimimaan. Miten, maa, miten voidaan todella hyödyntää instrumentteja sisämarkkinoilla, sen avulla me voimme olla paremmin tuottavimpia palveludirektiivissä ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvässä direktiivissä ja sähköisen kaupan direktiivissä. Tämä interaktiivinen toiminta eurooppalaisten tekstien välillä, me haluamme olla tehokkaampia ja parempaa liikkuvuutta sähköisessä kaupassa, parempi oikeusvarmuus ja vakuutusten parempi turvaaminen. Miten me ajattelemme kuluttajia tässä direktiivissä? kuten minä puhuin tässä komission tiedonannossa, siinä halutaan olla erittäin aktiivisia, jopa proaktiivisia, kun halutaan poistaa syrjivä toiminta, joka kohdistuu kuluttajiin. Jos ajattelemme kuluttajan kansallisuutta tai hänen sijaintimaataan tai oleskelupaikkaansa. Mm, me haluamme tietysti paremmin hallinnoida sisämarkkinoita ei tämä ole teknokraattinen näkemys, joka minua vie eteenpäin, vain ihan yksinkertaisesti se, että jos sisämarkkinoiden lainsäädäntöä ei sovelleta, se on, ha, se on todella vahingollista sisämarkkinoille itselleen ja se aiheuttaa häirintää turbulenssia sisämarkkinoille. Edustaja Busutil, Tilrova Pastos muun muassa ovat työstäneet tätä paljon. Olen iloinen, että päätöslauselma on hyväksytty viime torstaina – teidän uusi esittelijänne Andrea Schwab pystyy työstämään sitä erittäin suurella valppaudella ne tarvittavine työkaluineen antakseen sisämarkkinoille ja meidän tekstillemme kaiken siinä piilevän potentiaalin. Puhuin rahoituspalveluista. Siinä on tärkeä asia, kun puhutaan sisämarkkinoista tässä yhteydessä. Minä ehdotin Olli Reenille kollegalleni, Puhuakseen tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Se ei saisi olla vain budjetillinen ohjausjakso tai taloudellista koordinointia. Se olisi proaktiivinen ohjausjakso kilpailukykymielessä, kasvumielessä, sisämarkkinoiden välityksellä ja sen kautta. Tämä kappale siis pitää sisällyttää ohjausjakson toimintaan sisämarkkinoiden talouden toimivuutta ja kilpailukykyä ajatellen benchmarkingia ajatellen myös kilpailukyvylliset edyt sisämarkkinoilla. Tai sitten pitää myös paikantaa kilpailukyvyn heikkoudet. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, tämän kaiken hallinnoinnin tai sisämarkkinoiden management-toiminnan yhteydessä ja palveludirektiivin tiimoilta olemme yhdessä päättäneet toimia konkreettisesti – sisämarkkinoiden toimenpidepaketti yhden tiimoilta, joka kaikki mikä on jumiuttanut sisämarkkinoiden etenemistä. Haluan sähkösanomanomaisesti kertoa teille tavoitteistamme, mitkä ovat globaaleja tavoitteita, miten päästään tämän vuoden lopussa siihen, että 12 avainehdotusta, niin kuin yksi näistä oli tämä mainittu standardisointipaketti, joka ilmenee patenttina muutaman päivän kulussa, että nämä kaikki 12 voitaisiin hyväksyä ennen tämän vuoden loppua. Jos puhutaan ammattipätevyyden tunnustamisen liittyvästä direktiivistä, Kollegat ovat tästä jo puhuneet. En tiedä, missä, mikä on määräaika sen hyväksymiselle. Tästä on keskusteltu jo kilpailukyky asioiden neuvostossa ja voin sanoa, että meillä on neljä ammatti, ammattialan edustajia, jotka tukevat sitä voimakkaasti, vaikka sen konkreettinen toteuttaminen on vielä ihan käsillä. Minä en ole ihan varma, onko hyvä lisätä näitä opting out ehdotuksia näistä neljästä kohdasta, neljästä uudesta osa os, osiosta. Mutta keskustelua tästäkin täytyy jatkaa. Toinen aihe tarkistaa julkisten hankinta, julkisten hankinta ja kilpailuiden toimintaa. Mitkä ovat nämä poikkileikkaavat, poikkileikkaavassa muodossa olevat vaatimukset ja miten otetaan huomioon myös ympäröivä ympäristö. Minä olen erittäin kunnianhimoinen, täytyy vaan muistaa, mikä on näiden julkisten hankintojen julkisiin hankintoihin liittyvät äh, vaatimukset. Me tarvitsemme parempia tarjouskilpailumahdollisuuksia PK-yrityksille koko Euroopassa. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Ehkä tulen tekemään tästä ehdotuksen sisämarkkinoiden toimintapidepakettiin kaksi. Miten me lähdemme näitä dematerialisoimaan ja digitalisoimaan taas toisaalta. Voidaan puhua luvuista, mutta vaikka tavoite vuodelle 2016 on kuun 2016. Jos me digitalisoimme tämä tarjouskilpailun koko Euroopassa, niin mehän tulemme vähentämään tätä red tape-toimenpidettä. Silloin voimme säästää 80-100 miljardia vuodessa byrokratiassa, koska kaikki tämä byrokratia poistuu sähköinen allekirjoitus, kollegani Neli Kruus on puhunut tästä, jotta se olisi yksi työväline digitalisointiin pääsemisessä, se on ihan kokonaan toinen aihekokonaisuus, sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 2, joka on tämän sähköinen hajaunt, hajaantuminen. je salue les efforts de Philippe Juvin pour... Pitäisi myös edetä kun haluamme yksinkertaistaa komission tekstejä, meillä pitäisi olla kunnianhimoisempi aikataulu. Varmasti pääsemme kompromissiin. Ehkä sekin on joskus kyseenalaistettu, mutta mikä on keskeistä, meillä pitää olla selkeä yksinkertainen perusta, kun me lähdemme puhumaan – käyttöoikeussopimuksista ja haluamme turvata yritysten toimintamuodot, kun he osallistuvat maasta toiseen tarjouskilpailuihin käyttöoikeussopimuksista. Yksi sana vielä komissiosta, joka seuraa ulkoisia julkisen hankinnan toimintoja. Minä olin ehdottanut myös Karel de Hyftin kollegan kanssa – me tarvitsemme tätä neuvotteluvipua. Meidän pitää avata markkinat, jotka ovat vielä meille suljettu esimerkiksi Kiinassa. Me tarvitsemme täällä Euroopassa, jotta voisimme vääntää, että nämä tullisopimuksia voitaisiin äh, soveltaa silloin, kun ei, ei pidä olla mitään, koska tämä ei saisi olla mitenkään järjestäytymätöntä. Me me, silloin kun me emme ymmärrä, miksi jossakin on suljettu 27 eh, välillä, me haluaisimme avata markkinamme muille, mutta vasta vuoroisesti. Ja me tarvitsemme sitä, minä tarvitsen sitä, jotta voisimme välttää eh, sulkemiset Euroopassa. Monet maat ovat päättäneet sulkea näitä eh, sopimusmuotoja, esimerkiksi Japanin tai Korean Kiinan kanssa, ja ne ovat tapahtuneet täysin hallitsemattomasti, myös meidän Euroopan maaperällä. Sähköinen kauppa, te tiedätte toimintasuuntamme, suunnitelmanne jo tammikuusta viisi prioriteettia, 16 erityistoimenpidettä ja tällä hetkellä tämän toimintasuunnitelman sisältä löytyy konkreettisia aiheita, kuten esimerkiksi maksut sähköisesti, toimituks, jakelut. Me haluamme vähän vähältä ehdottaa teknisiä ratkaisuja teidän pöydällenne tutkittaviksi. Toinen asia, joka teille on tärkeä, myös minulle tärkeä, joka on, on vähittäiskaupan toimintasuunnitelma Maria Koratsa Bilt on tehnyt tästä ehdotuspaketin. Me teemme tiedonannon tästä marraskuussa 2012, jotta voisimme horintaalisesti käsitellä Rouva Koratsa Biltin mietinnön ja käsitellä kansallisia erova- eroavaisuuksia äh, <clears throat> vähittäiskaupassa ja pääsytarjousten piiri, miten, miten kuluttajat voivat myös seurata tätä jakeluketjua, tuotantoketjua. Me haluaisimme myös parantaa myös tätä elintarvikejakeluketkun turvallisuutta. Miten voitaisiin myös paremmin paikantaa epälojaalit kaupalliset käytänteet? Miten, me, miten voidaan myös tätä sähköistä kauppaa säännöstellä, koska meillä, anteeksi, meillä on myös paljon suuria ongelmia sähkö online-peli käytännössä. Me haluamme suojella paremmin nuorisoa. Me, hal- me emme halua kuitenkaan sanella nuorille, miten käyttää online-pelejä turvallisesti. Me tarvitsemme myös enemmän hallinnollista yhteistyötä erilaisten eurooppalaisten sääntelymekanismien ja viranomaisten välillä. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja muutama sana tulevaisuudesta. Tulevaisuushan on tavallaan jo jaettu. Meillä on 40 ehdotusta, 12 avainehdotusta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, jotka ovat teidän pöydällä. Yksi niistä on jo hyväksytty. Meillä on noin 30 vielä jäljellä, jotka on jo myös jaettu. Kaikki liittyvät tähän sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin numero yksi. Haluaisimme edetä mahdollisimman nopeasti, koska kaikki nämä toimenpiteet liittyvät keskipitkän aikavälin kasvuun, 8 kuukautta, 15 kuukautta jotta ne voitaisiin teknisesti hyväksyä, jotta niistä tulisi operatiivisia. Mutta tämäkään ei vielä riitä. Meillä on vielä pysähtymistilanteita, hajaantumista. Me emme ole vielä hyväksyneet sisämarkkinoitoimenpidepaketti ykköstä kokonaan. Meillä on 12 avainehdotusta. Siellä on eri tasoja, jotka kaikki liittyvät tähän kasvuun. Me aiomme ehdottaa tätä syyskuussa sen jälkeen, kun olemme kuulleet teitä. Haluamme kuulla teitä siis näistä 12. Puhuin tästä sähköisestä hajautumisesta. Mutta mikä on tämä on? Miten me voimme myös puhua näistä eläkkeistä EU-alueiden sisällä? Mutta tässä on tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yksi osio miten me haluamme digitalisoida sisämarkkinoita. Siinä pitää olla nämä 12 avainehdotusta, jo, joilla olisi todella nopea vaikutus kasvun parantamiseen ja kasvun etenemiseen. Minä halusin olla hyvin lyhyt ja keskeinen tässä viestissä, niin milloin täällä kolme asiakirjaa, josta sanoin, se on, se on jo jaettu. Se on varsin mielenkiintoinen, koska siinä on, siihen on otettu kaikki palvelut, kaikki talouteen liittyvät palvelut, kaikki niiden osiat ja mitkä eurooppalaiset tekstit kattavat minkäkin palvelusektorin. Toinen asiakirja on meidän toimintaohjelma vuodelle 2012, mitä on tehty, mitä on tekeillä, mitä on vielä tekemättä. Se on hyvin avoin sisämarkkinoiden toimenpidepaketti numero yksi, nämä mainitut 12 avainehdotusta, 50 kattavaa täydentävää ehdotusta vastaavat komission jäsenet, mikä on kenenkin vastuualue, mitä on tehtävä, mitä on, vielä, mitä on tehty, mitä on tekeillä. Tässä on näitä tulostauluja, jotka pyrin laatimaan mahdollisimman täsmällisiksi, jotta se helpottaisi teidän työtänne. Kiitos. Good. I think. Thank you very much. Well, thank you very much indeed. Um, uh, Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta komission jäsen. Kuten aina, tämä oli kaiken kattava ja selkeä yhteenveto kaikista aloitteista ja toimenpiteistä sisämarkkinoilla ystyskohtinen. Olisi erittäin hyödyllistä, mikäli Euroopan parlamentti voisi laatia samantyyppisen asiakirjan, joka liittyy meidän edistyksemme sisämarkkinoiden toimenpidepaketin osalta. Ja mitä neuvostoon tulee, Tiedän, että kun esittelin tämän asiakirjan tai puhuin tästä asiakirjasta neuvoston kanssa, hänelläkin oli sellainen. Euroopan talouden ohjausjakso on erittäin tärkeä se meidän kannaltamme ja parlamenttina meidän täytyy te- tässä tehdä työmme paljon paremmin kuin tähän saakka, koska toistaiseksi tämä asia on ollut täysin talous- ja raha-asioiden valiokunnan hoidossa ja dominoimana. Meidän täytyy tässä parantaa toimintaamme. Nyt on aikaa keskustelulle. En ole varma, kuinka monta kollegaa haluaa puhua. Minulla on puhujalistalla jo kaikki koordinaattorit tietystikin, lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa listallani toistaiseksi. Ja kuka muu haluaisi vielä puheenvuoron? Rova Weiler ilmeisestikin. Haluatko joku muu vielä puhua? No ehkä te voitte pyytää sitten puheenvuoron myöhemmin, mikäli katsotte sen tarpeelliseksi. Tehdäänpä kerrankin niin, että että kuulemme ensin varapuheenjohtajien kannanottoja. Ehkä kahden kysymyksen jälkeen voidaan ottaa vastauksia. Ensin Pietikän ja Vernion ja sitten koordinaattoreita käänteisjärjestyksessä Dion, Ryle, Manders, Gebharta ja Schwab. Ja olen varmaa, että joku muu tällä välin myöskin Schwab ja Weiler tässä järjestyksessä. Mikäli muistatte itse tämän luettelon, niin hyvä. Mikäli joku muu haluaa vielä puheenvuoron, niin voi vielä pyytää puheenvuoroa. Pietikäinen voi aloittaa ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Olkaa hyvä. Thank you. First of all, I would... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella sen Barnietia erittäin hyvästä ja tehokkaasta työstä, jota teette yhtenäismarkkinoilla. Eikä pelkästään se. Yritätte yhdistää siihen kaikki liittyvät näkökohdat, kuten sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Periaatteena vain, joka täytyy, jota täytyy painottaa, että periaate, kuten puheenjohtajakin tässä hahmotteli, on kiireellistä ja tärkeää, että meillä on toimenpidepaketti ja kasvuelementti osana eh, indikaattoreita tässä ohjausjaksossa ja laillisesti sitovat neuvotteluosat, joihin kuuluu resurssitehokkuusindikaattoreina mukaan tulevaisuudessa. Muuten emme todella voi oikeastaan täyttää tarpeitamme tällä alalla Euroopassa. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa kommentointia varten. Yksi on tietysti markkinoiden avaaminen, Mielestäni on tärkeää, että teemme sen maailmanlaajuisesti. Tavataan markkinoita sitä vastaan, että meillä on intressi avata markkinoita julkisille hankinnoille, hankinnoille muilla mantereilla. Ja siellä tulee esille puhtaan teknologian ja resurssitehokkuuden merkitys. Tiedämme, miten vaikeat neuvottelut ovat olleet VTOssa – niin haluaisin muillakin foorumeilla, niin haluaisin vähän tietää, mitä komissio tästä osa-alueesta on mieltä. Voidaanko todellakin viedä puhdasta teknologiaa eteenpäin, ei pelkästään sisäisesti julkisissa hankinnoissa, vaan myöskin kansainvälisissä, kansainvälisessä kaupassa muiden kumppaneiden kanssa julkisissa hankinnoissa. Kun meillä on korkea ympäristön ja sosiaalisen suojelun taso, Niin, mutta kun ajatellaan yritystemme yhtäläisiä kilpailuolosuhteita, niin he voi olla niin, että ne, jotka rikkovat sääntöjä tai eivät täytä tarpeita, saavat taloudellisia etuja. No sitten hyvin nopeita kommentteja. Onko riskipääomasta mitään uusia ajatuksia? vireillä olevan asetuksen lisäksi, miten sitä voidaan parantaa sisämarkkinoilla sykerinä pohjalla. Haluaisin vähän kuulla ehdotuksesta, joka koskee vähittäismyyntiketjun vaiheessa epäreilua harjoitteluluuksien käyttöä, koska kauppatavathan ovat tärkeä asia Euroopan tasolla. Rova Vernio, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä. Onhan totta, että sisämarkkinat ansaitsevat innovaatiota. Me innovoimme tässä valiokunnassa ja meillä on usein vähän hyviä tapoja, vanhoja typiä tapoja. Ne välttämättä vanhat tavat olivat aina huonoja. Haluan myös onnitella komission jäsentä Michel Barnieria siitä, että tulee tänne meidän valiokuntamme säännöllisesti. Se on tärkeää. On myös tärkeää kertoa hänelle, että kaikki meidän asiakirjamme ovat erittäin hyviä ja me tarjoamme niitä myös komissiolle. Me olemme aina valmiita keskusteluun. Hyvä komission jäsen, minä onnittelen teitä siitä, mitä äsken sanoitte. Nimenomaan puhuitte meille sisämarkkinoiden luvuista, koska me ei, meidän kansalaisemme näkevät usein sisämarkkinat tai markkinat usein pelottavana. On hyvä puhua luvuista, te muistutitte meille niistä. Tämä kasvu, jota kaikki nyt peräänkuuluttavat se voi olla vain auttava asia sisämarkkinoille. Ja mitä te painotatte, mitä te painotatte, mitä me korostamme usein, tämä sosiaalinen talous, sosiaalinen markkinatalous, se on tehty yrityksille, se on tehty kaupalle, se on tehty myös kansalaisille. Joistakin teksteistä asiakirjoista on ainakin yksi, joka minua kiinnostaa erityisesti. Ammattipätevyysdirektiivi. Olen erittäin iloinen kuullessani teidän sanovan tästä niin sanotusta ammattikortista. Se kuuluu kilpailu- ja ministeriön neuvoston toimintaan. Me olemme neljä viisi vuotta jo työstäneet tätä ammattikorttia. Siellä on jokin asia vielä pattitilanteessa. Barbara puhui siitä äsken tuossa vähän käytävällä ennen kuin tulimme tänne. Neuvostossahan me keskustelemme, me olemme yhteydessä neuvoston kanssa säännöllisesti. Mikä on harmonisoinnin taso, jota voimme toivoa? sen jälkeen, kun tästä direktiivistä äänestetään. Minä toivon varmastikin harmonisointia, joka olisi mahdollisimman korkealla tasolla ja jossa selkeästi sanottaisiin, mihin halutaan päästä ilman, anteeksi, minä olen keskustellut paljon Ranskan senaatin ja kansalliskokouksen jäsenten kanssa, koska siellä piilee suuri epäilysyys. Ei missään nimessä haluttaisi joutua siihen, että järjestelmällisesti äh, loukataan toissijaisuusperiaatteen kriteerejä kasvatuskysymyksissä, koulutuskysymyksissä anteeksi, ja terveys, terveyspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Totta kai meillä on vielä keskusteluja siitä, delegoidusta säädöksistä, mutta tästäkin meillä on hyvä keskustelu meneillään eilen illalla viimeisin niistä käytiin. Esittelijät ja varjoesittelijät tapaavat säännöllisesti toisemme. Me teemme säännöllisesti yhteistyötä komission kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa olemme yhteyksissä. Ja tähän on myös velvoite Lissabonin sopimuksen myötä. Näistä julkista hankinnoista tarjouskilpailusta sanoitte muutaman sanan. En ole varmastikaan ainut tässä valiokunnassa, joka on tätä mieltä. Se on tämä vastavuoroisuuden ongelma. Minulla olisikin tästä teille kysymys. Kun luin tästä tekstistä, niin sieltä on poistettu kaksi artiklaa, jotka liittyvät vastavuoroisuuteen. Siinä mielessä, että odotetaan uutta tekstiä. Minusta olisi ehkä hyvä sisällyttää ne tähän, koska näiden kahden tekstin välillä sävy ei ole sama ja me, siellä pitäisi olla juuri ne lausunto näistä äh, käyttöoikeussopimuksista. Se on vähän vaikeaa tai hankalaa, mutta varmasti pää löydetään kompromissia sitten vielä teidän tulevista tekstistä, miten voidaan eläkkeitä siirtää, miten voidaan poistaa epälojaalit kaupalliset käytänteet. Te voitte luo, todellakin luottaa meidän tukeemme. So perhaps I'll get... Kenties komission jäsen voi hoitaa kaksi kysymystä kerralla, mutta toteaisin nyt kollegoille, että kaikki eivät voi esittää kolmea kysymystä joka kerta. Olen varma, että voitte keskittyä vain ainoastaan tärkeimpiin kysymyksiin. Nyt herra komission sen, olkaa hyvä. D'abord, merci. Kiitos rouva Pietikäiselle hänen miten hän korkeasti, miten hienosti hän arvosti meidän tekemäämme työtä. Minä heti toimikauteni alussa, kun kabinettini päättimme, että kabinetin äh, varapäällikkö Schreiber päättivät, että emme koskaan halua olla vain miel- miellyttää muita, vaan olemme avoimia, suorapuheisia ja teemme työtä tässä hengessä jatkuvasti ja vain tällä tavalla voimme edetä ja voimme edetä joskus nopeastikin. Rouva Pietikäinen hyvin ansiokkaasti huomasi, että, tässä mitä me teemme, niin se liittyy siihen Louis Greshin laatimaan mietintöluonnokseen holistinen lähestymistapa se Single Market Acthan on sen arvoinen. Ne kaikki olivat vähän tuolla hajallaan niin kuin tähdet taivaalla. Mm, ne pitäisi kaikki kerätä yhteen tähän saman logiikan piiriin, sosiaalisen kilpailukykyisen markkinatalouden vaatimusten piiriin. Meidän pitää ajatella siis sosiaalisuutta, markkinoita, taloutta ja kilpailukykyä samanaikaisesti. Tämä on huikeata edistystä, mutta sitä, se pitää myös konkretisoida. Olli Reenin kanssa odotan paljon, että voisimme E, esittää teille tämän holistisen näkemyksen eurooppalaista ohjausjaksosta, ettei se olisi vain valvontaa vai tuomitsevaa tai ankarasti tarkkailevaa, vaan olisimme proaktiivia kasvussa ja kilpailussa. Ja voitaisiin hyvin löytää ne indikaattorit, niin kuin Rova Pietikainen tässä ansiokkaasti mainitsi, miten hyvin hyödynnetään resursseja, mutta meillä olisi myös kilpailukyvyn indikaattorit mielessämme. Hyvät naiset ja herrat, minä olen aivan vakuuttunut siitä, että meillä on kaksoishaaste kilpailukyvyssä eh, EUn sisällä ja suhteessa muuhun maailmaan. EUn sisällä meidän pitää tehdä tämä selvä benchmarkin valokuva nykytilanteesta jokaisen jäsenvaltion kilpailukyvyn heikkouksista ja vahvuuksista. Jokaisella on omat valttikorttinsa ja, ja heikkoutensa. Nekin ovat jossain, joskus jossain kohtaa vakavasti otettavia. Mutta kun meillä on hyvä kokonaiskuva tästä, silloin voimme tehdä budjettisuosituksia, miten käytettäisiin esimerkiksi rakennerahastoja meidän jo luotujen, laadittujen poliitikkojemme mukaisesti. Silloin me voimme vahvistaa siellä, missä ilmenee heikkouksia. Toinen haaste on äh, ikään, niin ikään yhtä mm, tärkeä meidän eurooppalainen kilpailukykymme suhteessa muuhun maailmaan, suhteessa maailman muuhin, muihin alueisiin. No sitten julkisten, julkisista hankinnoista kil, tarjouskilpailuista edustaja Taravellahan tutkii tätä, on tämä ajatus kustannusanalyysistä koko tuotteen elämänkaaren aikana tai palvelun elinkaaren aikana. Kyllähän tämäkin pitää ottaa huomioon tämä transversaalinen huolenaihe. Siis pitää ajatella yritystä ja myös markkinoita, joille se haluaa lanseerata tuotteensa ja vallata tavallaan nämä markkinat. Tässäkin tehdään tut- tutkimustyötä ja halutaan ottaa huomioon ympäristö, ympäröivä todellisuus. Niiden ulkoisista julkisista hankinnoista. Mi, mitä me, mitkä on meidän työkalu? Meillä on tämä GP-sopimus. Dont j'ai la responsabilité, puisque c'est un traité... Governance Procurement Agreement. Minä olen henkilökohtaisesti siitä vastuussa. Rouva Pietikäinen viime vuonna edellisvuonna neuvotteli siitä myös. Me olemme neuvotelleet tiukasti amerikkalaisten, japanilaisten kanssa, korealaisten kanssa. Kiina ei ole liittynyt tähän sopimukseen vielä jotta saisimme vähän normaalisti avattua markkinoita. Meillä on monet valtiot, jotka ovat totaalisesti sulkeneet toimintansa, sulkeneet ovensa tälle toimintalle. Amerikkalaiset pk-yritykset, japanilaiset, japanilaisista markkinoista 75 prosenttia on suljettuna, kun me taas olemme vastaavasti luvulla avanneet markkinamme japanilaisille. Ei näin voi jatkaa, kun on kyse Kiinasta, niin sataprosenttisesti nämä markkinat ovat meiltä suljetut sen takia tämä ehdotus on varsin tarpeellinen. Ei tarkoita sitä, että minä tiedän, että te monet äh, haluatte avointa Eurooppaa. Ei se tarkoita sitä, että Eurooppaa tarjotaan lähes kenelle, miten ja millä hinnalla vaan. Minähän kannatan avoimuutta. Minä kannatan kauppavaihtoa sillä tavalla, että ei oltaisi liian naiveja. Mehän olemme olleet naiveja viimeisten 15 vuoden aikana. Meillä on tämä instrumentti avata markkinat muille to, jälleen kerran toistan teille, että jos on ovet suljetaan, jos on tämä GP-sopimuksen myötä, muuthan hyödyntävät tätä sopimusta. Amerikkalaiset ja japanilaiset sulkevat markkinansa tämän sopimuksen puitteissa joiltakin sektoreilta. Joillakin sektoreilla sulkevat markkinansa. Jotkut eurooppalaiset maat tekevät samalla tavalla, mutta täysin kaoottisesti. Pitäisi yhteneväisesti soveltaa tätä sulkemispolitiikkaankin. Riskipääomasta se on yksi näistä A12 avainehdotuksesta ensimmäinen järjestyksessä Single Market Act 1, jonka tulemme esittämään. Neuvost- neuvottelut parlamentissa ja neuvostossa etenevät hyvin. Meillä toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä on tämä passi käytössämme yrityksille, joilla on riskipääoma otettuna, voisivat tehdä helpommin työtä koko sisämarkkinoiden piirissä. Meidän pitää hyödyntää tämä riskipääomapassi, joka on uusi instrumentti, sisällyttää se siihen, kun puhutaan Euroopan investointipankin pääomasta ja sen käyttämisestä. Se, en puhu täällä nyt pankin pääjohtajan nimissä, mutta yksi osa varoista ohjattaisiin, siis Euroopan investointipankin pää, pääosa, pääosa varoista suunnattaisiin PK-yritysten toimintaan mutta riskipääomahan eh, ei houkuttele niin paljon nuoria uusia yrittäjiä yrityksiä. Rova Verniolle kiitos myös teille teidän ylistävistä sanoista. Tehän olette hyvin energinen tämän ammattipätevyysdirektiivitekstin suhteen. Se on meille myös prioriteetti. Me haluamme hyvin järkiperäisesti, vastavuoroisesti helpottaa liikkuvuutta eri ammattialojen ryhmien välillä. Haluamme myös saattaa yhteen eri ammattialat, ammattiryhmät silloin, kun se on tarpeen, eikä tehdä irrallaan erillään työtä, mutta muissa missä maissa olen saanut vähän tällaisia vanhoillisia, mimoosamaisia reaktioita. Meidän pitää selittää, se vaatii paljon selittävää, kärsivällistä työtä teidän oma maanne, joka on myös minun maani kansallinen parlamentti, kansalliskokous nosti punaisen kortin ja sieltä kuului sana toissijaisuusperiaate. Ehkä edustaja Abad voi näissä uusissa, uudessa virassaan toimessaan vakuuttaa Ranskan kansalliskokouksen tästä. Kiitos hienosti tehdyn työn mitä täällä olette toteuttaneet. Me kannustamme, tuomme teitä, vastaatte kysymyksiin, kerrotte miksi miksi ei tässä kyseenalaisteta kaikkea? Ei siitä ole kyse. Meillä on asetuksia, meillä on äh, ihan objektiiviset, äh, meillä on ihan hyvät tavoitteet, niille on perustelut. Meillä on julkisen palvelun missio, me haluamme parantaa palvelua. Palveludirektiivi on hyväksytty, mutta vuoropuhelun avulla voidaan todella osoittaa, että kaiken tämän takana meillä on periaatteena eurooppalaisen lisäarvon toteuttaminen ja tarjoaminen ja liikkuvuus, liikkuvuuden parantaminen Euroopassa. Rova Vernio, viimeinen kohta artikla 50, 159, jotka todellakin on poistettu. Edustaja Tarabella on varmasti tietoinen tästä ja minä olen avoin siihen, että voidaan vahvistaa oikeusvarmuutta lainsäädäntöprosessissa silloin, kun se on tarpeen. Siis, Kiitoksia paljon näistä vastauksista. Seuraavat kysymysten esittäjät ovat Dion ja Ryle. Uskokseni aika riittää tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Minäkin haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Ja aluksi mainitsisin erään seikan, joka liittyy minun oman puolueeni piirissä tapahtuvaan kehitykseen ennen Alankomaiden vaaleja. Alankomaiden sosialistinen puolue on ottanut avosylin sisämarkkinat vastaan myöskin vaaliohjelmassaan ja todennut, että sisämarkkinat tarjoavat lisäarvoa Euroopalle ja merkittävää hyötyä. Mutta Euroopan parlamentissa aina kun mainitsee sisämarkkinat, usein saa välittömästi negatiivisen reaktion. Mutta alkuperäisessä me olemme kuitenkin tunnustaneet, että kyse erittäin merkittävästä asiasta, kun puhutaan sisämarkkinoista. Haluaisin poimia esiin nyt kolme asiaa. Ensinnäkin sosiaaliset oikeudet ja toiseksi tasavertaiset kilpailulosuhteet Euroopassa. Riittävästi ei ole tehty näiden asioiden puolesta toistaiseksi sisämarkkinavaliokunnassa Olemme käyneet erittäin myönteistä keskustelua asiasta Mario Montin kanssa. Hän totesi, että sosiaalistenkin täytyy saada aikaan edistystä, tai tulkki korjaa, sosiaalisissa asioissa täytyy saada aikaan edistystä ja myöskin verotuskysymyksissä. En ole nähnyt tällaisesta kuitenkaan paljonkaan merkkejä viime aikoina. Parlamentti ei ole kovinkaan innostunut Montin kakkospaketista, jota tällä hetkellä komission puolella työstetään. Mikäli yhteiskunnallisista oikeuksista ei pidetä kiinni, jää aina yksi väestön osa kaiken ulkopuolelle. Kun tarkastellaan viimeaikaisia tuloksia, voidaan havaita, että puolet ihmisistä sanoo vastustansa sisämarkkinoita. Tämä johtaakin minut seuraavaan kysymykseen. Eikö voitaisi saada edistystä sellaisiin asioihin kuin tasavertainen palkka tasavertaisesta työstä? samanarvoisesta työstä. Ja mitä tasavertaisiin kilpailuosuhteisiin tulee, esimerkiksi verotusalaan, verotusalan kilpailuun, sen sijaan, että verotettaisiin hyötyä tai voittoa, voitaisiin tarkastella hinnanmuodostusta. Olisi nimittäin erittäin hyödyllistä, että tietyn tyyppisiä veroja tietyn tyyppisten verojen suuntaan kannustettaisiin. Ehkä komissio ei ole ollut riittävän kunnianhimoinen tässä suhteessa eikä yhteiskunnalliset oikeudet ja se, miten voittojen verotuksen kantasi suhtautua. Mikäli parannette tätä puolta, uskon, että sisämarkkinoiden kannatus lisääntyy kansalaisten keskuudessa. Kolmanneksi mainitsisin PK-yritykset. Meidän on hieman vaikea nähdä, mihin suuntaan te olette menossa tämän asian suhteen. Sääntöjä ja asetuksia sorvataan ja sakkoja, sanktioita ja seuraamuksia langetetaan, mutta loppujen lopuksi viime kädessä, kun tarkastellaan lopputulemaa, se ei välttämättä ole parempi kuin aiempikaan tilanne. Eikö pikemminkin pitäisi vähentää sääntelypainetta, varsinkin pk-yritysten kohdalla? Pk-yrityksille liikasääntelystä on tullut ongelma. Sen sijaan, että komissio ehdottaa nyt työstettävä ohjelma, ehkä jatkossa pitäisi pohtia mahdollisuutta antaa enemmän liikkumavaraa pk-yrityksille, enemmän toimintamahdollisuuksia. Ja viimeinen seikka liittyy niin ikään pk-yrityksiin. Kyse on rikoksista, rikollisuudesta. Asiasta on yleinen konsensus, mutta ei ole näytetty mitään toimia, mihin olisi ryhdytty. PK-yritysten kohdalla erityisestikin on suuri ongelma siinä, että Eurooppa ei ole riittävästi puuttunut rikollisuuteen. Vielen äh, vielen Kiitoksia komissiot ja sen, että tulette aina keskustelemaan kanssamme ja haluan toivottaa onnea tästä hyvästä, näistä hyvistä yhtenäismarkkina-aloitteista. En nyt käsittele yksityiskohtia. Haluaisin vain esittää yhden pyynnön teille ja se liittyy julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin. 20 prosenttia BKT on kyseessä kuitenkin ja lainsäädäntö on kovin monimutkaista. Olen nyt tutustunut asiaan, koska olen tietysti jättämässä vastaavia tarkistuksia ja mm, komissio on nyt aikapaineessa. Joissakin kohdissa huomaa, että huomaa sen kiireen. Ja sen vuoksi pyyntöni, antakaa meillekin aikaa, eikä tarpeetonta painostusta ajan kanssa, koska todellakin tällä alalla tarvitsemme tarpeeksi jälkeen, että voimme säätää hyvää lakia, tehdä hyvää lainsäädäntöä, jotta pk saavat helpotuksia, mutta myöskin kunnat ja piiru piilee niin kuin yleensä yksityiskohdissa, joten pyydän tässä lisää aikaa. Toinen kohta, jonka halusin ottaa esille julkisissa hankinnoissa, liittyy vastavuoroisuuteen. Siinä minulla on suuria epäryksiä olen todellakin sitä mieltä, että sitä täytyy keskustella perusteellisesti. Mehän me olemme valiokuntana siitä päävastuussa, mutta sitä täytyy todellakin kiinnittää asian huomiota, kun ajatellaan, kun halutaan pakottaa vastavuoroisuusvälineitä, niin täytyy pitää mielessä se, että on alueita, joilla näitä kilpailutuksia ei, ei voi tehdäkään muuta kuin kolmansien maiden kanssa. IT-tekniikka, se ei onnistu muulla tavalla. Siinä täytyy olla varovainen, kun tehdään työtä vastavuoroisuusvälineiden kanssa, että ei sitten itse ammu itseään jalkaan tarpeettomasti. Tässä kohtuuta, eikä, kohtuutta pyydän eikä liian tiukkoja välineitä. Viimeinen kysymys. Mielenkiinnolla luin uuden ohjelmanne hallinnoinnista ja suurta osaa sitä voin tukea ja pitää hyvänä. Yksi kysymys vain. Niin näiden markkinoiden avaaminen, niin miten heikot pärjäävät? Siinä kysymys, joka on mainittu papereissa useasti, nämä rakennuspalvelut. Ja siinä tulee tietysti aristosta esiin monissa jäsenvaltioissa, että mitä tarkoitatte konkreettisesti markkinoiden avaamisessa rakennuspalveluissa. Siinä on varmasti ammattaja, kyllä, joissa sääntely voidaan purkaa, mutta on myös ammattaja, joihin liittyy tärkeitä turvallisuusnäkökohtia. Otetaan vaikka asentajat, kaasu- tai energiasektorilla. Ja siinä olisi ehkä ongelma, jos liikaa sääntelyä puretaan. Ja tässä mielessä haluaisin esittää tällaisen pienen sivukysymyksen ammattipätevyyksien vuostavuodesta tunnistamisesta. Siinä pitäisi myös katsoa heikkauksia ja vahvuuksia. Ja yksi vahvuus, joka meillä kyllä jossakin valtiossa on, myöskin minun, mutta ei pelkästään siellä, on tämä rinnakkainen ammattikoulutus, duaalinen, eli siellä missä näin on, siellä on pienemmät nuorisotyöttömyysasteet kuin muualla. Sen vuoksi olisikin tärkeää, että tätä vahvuutta vahvennetaan eikä heikennetä. Kiitos. Commissioner. pour de Ensin edustaja de Jungelle. Voin vain kannustaa häntä jatkamaan vaivan näköä omassa puolueryhmässään. Lähentyminen eurooppalaisen, eurooppalaisuuteen Laituminen eurooppalaisuuteen, niin kuin hän on tehnyt omassa maassaan, se voisi olla hyödyllinen esimerkki muille maille. Sama kehityskulku ei ole todellakaan käynnistynyt kaikissa muissa maissa lähes tulkoonkaan kaikissa muissa minä sanon nyt ihan vakavilla, mm, vakavasti, että ei meillä ole mitään ideologista lähestymistapaa tässä kysymyksessä. Sisämarkkinat ovat meidän yhteinen liikkumatila, yhteinen alue, meidän yhteiskunnallinen ja taloudellinen alue. Sanoin edustaja Greshille pari viikkoa sitten ennen äänestystä, Irlannissa on suuria vaikeuksia. Pisu. On nähty paljon vaivaa, tehty suuria uhrauksia, paljon vihaa, toivottomuutta ilmassa. Tämän päivän maailmassa, ja varmasti te saatte tämän äh, viestitettyä äänestäjillenne tämän päivän maailmassa, jos katsoo avoimin silmin tämän päivän maailmaa, Kiina, Intia, Brasilia, Yhdysvallat, Venäjä, Miten nyt lähteä, sanokseni, ottamaan mittaa näistä maista, jos puhumme jos haluamme pitää kiinni omista arvoistamme, kukin omalla tontillaan, Saksa, Ranska, Kreikka, Alankomaat, Englanti, vai teemmekö yhteistyötä? Jokainen äänestäjä voi pohtia tätä itseen ääneen ja pohtia sitä lapsilleen, lähiesilleen. Miten, miten, me, miten me tulemme kuulluksi? Miten, miten me nyt lähdemme ottamaan mittaa tätä? Me voimme olla isänmaallisia, mutta meidän täytyy olla vielä sen lisäksi eurooppalaisia. Ei riitä, että on isänmaallinen, jotta saamme Euroopan pysymään jaloillaan suhteessa muuhun maailmaan. Ja muuten tilanne vain vaikeutuu, jos jokainen vaan pelaa omaan pussiinsa ja ajattelee omaa hyötyään meillä paljon on edistytty, mutta, mutta voidaan myös Euroopan toimintaan saada lisätä paljon. Enemmän demokratiaa, vähän byrokratiaa, Kyllähän, kyllähän byrokratia löytyy muualtakin kuin Brysselistä, jos haluaa vain etsiä. Kyllä sitä löytyy muualtakin, aivan varmasti yhteiskunnalliset oikeudet, ne pitäisi paremmin hyväksyä ja toteuttaa. Kollega Andersin kanssa olemme puhuneet lähetetyistä työntekijöistä Monti kakkospaketin yhteydessä. Me teimme tämän ehdotuksen löytääksemme mahdollisimman oikeudenmukaisen tasapainon kollektiivisten ja yhteiskunnallisten yksilöllisten oikeuksien välillä. Ei saa kyseenalaistaa myös taloudellista vapautta. Me tiedostamme vastuumme tästä ehdotuksesta ja keskustelut alkanevat ihan välittömästi myös täällä parlamentissa ja neuvostossa. Kuuntelin De Jungia tarkkaavaisesti, kun puhuitte verotuksesta. Kaksi ehtoa jotta voidaan edetä sisämarkkinoilla verotuskysymyksissä. Komissio tekee aloitteita. Toinen on se, että mm, neuvosto myös vähän muuttaa äh, suhtautumistaan, käyttäytymistään tässä kysymyksessä. Muistutan taas, että mitään päätöksiä ei, mitään päätöksiä ei tehdä ilman yksimielisyyttä. Ilman yksimielisyyttä ei päätetä mistään, paitsi voidaan käyttää yhtä Lissabonin sopimuksen tarjoamaa määräystä, joka on tämä vahvistettu yhteistyö. Ensimmäinen ehto on tullut täytetyksi. Komissio tekee työtään. Haluan tässä kunnioittaa Semetan, kollegani Semetan tekemää työtä. Hän on ollut erittäin rohkea, kunnianhimoinen. Se on vaikea alue. Kahdessa vuodessa hän on tehnyt kolme ehdotusta – minä olen tukenut häntä kollegion nimissä sisällä e-, ekologisesta verotuspolitiikasta, transaktioverosta. Tästäkin tullaan puhumaan varmasti ensi viikolla Brysselissä. Ja mitkä ovat yhteiset perustat yhteisöverotukselle? En puhu verotusprosentista, vaan puhun perustasta. Mutta toivottavasti meillä olisi minimitaso myös siitä verotusprosentin tasosta, mutta tämän samaisen sisämarkkinan, samoin sisämarkkinoiden sisällä, 27 jäsenvaltion sisällä, jos emme pääse yhteisymmärrykseen vahvistetusta yhteistyöstä, jotta haluaisimme laatia yhteisen perustan vero, yhtiöverotukselle jos me tässä onnistuisimme, jos me tämän vahvistun yhteistyön avulla pääsemme yhteiseen verotuspohjaan, niin se olisi jo huikea edistysaskel. Komissio on kunnianhimoinen, tekin olette, mutta minä mainitsin äsken kolme ehdotusta, en puhunut tästä tarkistuksesta tai miten lisäarvo, esimerkiksi arvonlisäveropolitiikkaa halutaan päivittää. Öö, otetaan nyt PK-yritykset. Teidän puheenjohtajanne niin Malcolm Harper laatii tästä kollega Tajanin kanssa pedagogista yksinkertaista asiakirjaa, jota voitaisiin kutsua PK-yritysten eurooppalaiseksi sopimukseksi. Siihen voitaisiin sisällyttää se, mistä tekin puhuitte, kokonaisvaltainen näkemys tämä asia lähettää täysin kaikille eurooppalaisille pk-yrityksille erilaisten verkostojen ja kauppakamarien välityksellä. Viime, ollessani viimeksi Saksassa minä olin todella hämmästynyt saksalaisten kauppakamerien hyvin korkeatasoisesta ammatillisesta toiminnasta ja luonteesta. Se todella, siellä tehdään säännöllisiä tutkimuksia kymmenistä tuhannista yritysjohtajista, eh, esimerkiksi varastointipolitiikasta, eh, liikevaihdon politiikasta ja kasvuennusteista. Tää, Saksassa tämä oli, minä todella hämmästyin, kuinka paljon siellä käytetään todella myös hyödykseen internettiä, kuinka siellä todella pysytään ajan tasalla, mutta kauppakamarit ovat ne keskeinen toiminta toimintapiste. Ei ole kyse tehdä siitä, että tehdään hankkeita tai hartaita toiveita. Meillä on Small Business Act. Haluamme yksinkertaistaa julkisten markkinoiden hankintakilpailut. PK-yritysten helpompi pääsy pankkien rahoitustoiminnan piiriin. De Jung. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan pääomittamisesta, mihin minä olin myös ehdottanut äskettäin Capital Requirement 4 Baselissa, Baselin sopimuksen mukaan ei voida lähteä rankaisemaan pk-yrityksiä, kun puhutaan reaalitaloudesta. He tarvitsevat paremmat takeet siitä, että pääsevät mm, pääomittamisen piiriin silloin, kun, silloin nimenomaan, kun pankit antavat luottoa pk-yritykselle. Kollega Tajanin kanssa lähdemme jatkamaan tämän asiakirjan työstämintä ja otamme yhteyttä PK-yrityksiin ehkä suoraan tai sitten internetin välityksellä, mutta pyrimme olemaan suorassa yhteydessä heihin. Sitten vielä muutama sana käyttöoikeussopimuksesta. Edustaja Juvan on tästä puhunut. Miksi teillä on sellainen tunne, että on hallinnollista painostusta, lisäpainostusta mielestäni? PK-yritykset, ne jotka ehdottavat käyttöoikeussopimuksia, niillä on kaikki edut siihen, että oikeusvarmuus olisi olemassa, jotain vielä ole olemassa, jos puhutaan rajat ylittävästä sopimuksesta. Juridinen kehys pitäisi olla paljon öö, läpinäkyvämpi, tuntuvampi, jotta meillä olisi parempi oikeusvarmuus tarjolla pk-yrityksille. Mutta haluaisin myös vakuuttaa teidät siitä, että ei tässä ole kyse byrokratian lisääntymisestä Rouva 18 te puhuitte tästä BKT-kysymyksestä. Öö, tämähän PK-yritykset tarkoittavat paljon työllisyyttä. Anteeksi, kun puhutaan julkista hankinnoista kasvun nimissä, te myös puhuitte, miten voidaan luokitella uudestaan julkiset, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut. Mm, Sitten vielä muutama sana aikataulusta. Ja kyllähän nämä Yksit hankinnat ovat meille erittäin tärkeitä. Meillä on byrokratian kannalta painosta, aikataulun kanssa painostu, painot, painostusta. Byrokratia halutaan vähentää tuntuvasti. Minä toivon, että me pääsisimme paljon nopeasti, ripeämmin etenemään. Ministerineuvostossakin halutaan toimia nopeammin. Minä olen todennut, että Euroopan parlamentti voi toimia hyvin ja nopeasti. Toivottavasti näin on asianlaita myös tässäkin kysymyksessä. Vastavuoroisuudesta sitten vielä kerran, Rova Ryyle. Me olemme ehdollistaneet sitä aika paljon. Olen, kerroin jo äsken siitä, miksi me tarvitsemme tätä vastavuoroisuutta. Kaksi valiokuntaa käsittelee sitä. Toivon todella, että asiakirta etenisi. Kollegani Hyyt ja minä tarvitsemme mm, yhteistyötä, mutta myös vähän eriäväisyyttä. Me haluamme tätä GBC-sopimusta yhtenäistä Euroopasta, Euroopassa, josta äsken jo mainitsin. Mutta täytyy kysyä aina sopivalta, sopimusta laativalta viranomaiselta silloin, kun puhutaan näistä markkinoiden sulkemisesta – miten voidaan silloin hyödyntää mahdollisesti vastavuoroisuusinstrumenttia sulkemisen estämiseksi. Ja silloin kun on kyse eurooppalaisia sulkemistapauksia, ne ovat kuitenkin tulleet harvinaisemmiksi ja 20-30 per vuosi tasolla yksi, noin 30 Euroopassa, ei sen enempää mutta aina siellä on olemassa tämä komission viimeinen lukko. Sen takia minä ehdotankin, että komissiolla olisi tämä lukko käytettävissään tai avain käytettävissään, jotta ei olisi mitään että jotta tätäkään menettelytapaa ei käytettäisi väärin. Mutta kuuntelen tästäkin ehdotuksia. Sitten rakennusalan palveluista. Sehän kuuluu palveludirektiivin piiriin nämä palvelut. En lähde avaamaan palveludirektiiviä uudestaan, en käytä siihen energiaani. Totta kaihan on kaikki oikeus pyytää komissiota, komission jäseniä, että he valvovat, että kyseistä direktiiviä sovelletaan asianmukaisesti, tehokkaasti ja oikein. Yksi ongelmista, jonka me olemme paikantaneet, Rova Ruule, rakennussektorilla, joka on varsin painava työllistävä sektori. Se on erityisten suoritusten perusteella, jos on puhu palveludirektiivistä ja esimerkiksi muut tekstit, ammattipätevyysdirektiivi muun muassa, ehkä myös muut lainsäädäntötekstit, niin me pyrimme löytämään ne paikat ja tilanteet, jossa prosessi on pysähtynyt, jumuttunut tai missä on ilmennyt liikaa ristiriitaisuuksia. Minä olen myös harjoittanut tämänkaltaista toimintaa matkailualalla aiemmin, joka on myös tärkeä sektori, joka kuuluu samaisen palveludirektiivin sovellusalaan. Ammattipätevyydestä tiedän, että teidän maassanne se on vaikea ongelma. En halua, että jälleen kerran kyseenalaistamme tämän koulutusjärjestelmän, joka toimii hyvin, qui donne une vraie qualification, une vraie formation de... Vuoro, mm, vuoro vuosittainen koulutusjärjestelmä, se toimii hyvin Saksassa. En tiedä, voiko tätä kaksoiskoulutusjärjestelmää mm, toteuttaa muissa maissa. Se on hyvä järjestelmä, se on osoittanut toimivuutensa. Sen myötä nuor- nuorisotyöttömyys on pysynyt hyvin alhaisella tasolla Saksassa. Minä haluan että tämä asia tulee katetuksi, ei saa liikaa suosia opting out menetelmää, pitää suosia sitä, mikä jo toimii hyvin. Täl, jälleen kerran tässä ei ole mitään teosofista tai retorista tai ideologista lähestymistapaa taustalla. Minä haluan, että se, mikä on jo osoittanut toimivuutensa, sitä tuetaan jatkossakin ja sitä toteutetaan jatkossakin. Uh, Kiitoksia paljon. Meillä on 20 minuuttia jäljellä aikaa. Tämä tarkoittaa sitä kysymysten täytyy olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Koretsa Bild on nyt tällä välin pyytänyt puheenvuoroa. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Eli haluan niin Manders ja Gebhardt esittää seuraavat kaksi kysymystä ja lopuksi vielä Schwab, ha, Weiler ja Koratsa Bild. Nämä ovat viimeiset puhujat. Noin kolmisen minuuttia jokaisella on puheaikaa, jota komission jäsen ennättää vastata. Mander seuraavana. Commissaris, het is altijd bijzonder plezierig om u in ons midden te hebben. En uh, uw ambitieuze plan... Kiitoksia. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa teidät tänne tervetulleeksi. On hienoa kuulla, mitä komission puolella on suunnitteilla. Uskoakseni sisämarkkinat auttavat meitä pääsemään pois kriisistä. Mikä voidaan säästää rahaa, se on hyvä asia, mutta talouden elvyttäminen on vielä parempi asia. Te mainitsette jo useaan otteeseen julkiset hankinnat. Ja mitä hankintoihin tulee ja kynnysarvoihin, jotka on esitetty otettavaksi mukaan. Minun mielestäni teemme ehdotuksenne on hyvä. Ja varsinkin pk-yrityksiä pitäisi saada mukaan julkisten hankintojen julkisten hankintojen markkinoilla. PK-yritysten täytyy voida käyttää myöskin hyväkseen uusia tuotteita, innovaatioita ja niitä täytyy pystyä toimimaan tehokkaammin sisämarkkinoilla. Tällä hetkellä on olemassa miljardia väärännöksiä sisämarkkinoilla. Kierros ei pelkästään eurooppalaisia tuotteita, mutta kuitenkin tämä koituu eurooppalaisen työnvoiman ja työväestön kontolle kaikki tämä väärennystoiminta, joka tulee Kiinasta käsin ja muualta. Miten te täytyy puuttua tähän? Entä sitten se vetomus, joka nyt on esitetty? Mikäli te olisitte yhtä innostkaita asian suhteen kuin esimerkiksi eurooppalaiset jalkapallon suhteen, niin hienoa, että intoa olisi ja ongelmia saataisiin ratkaistua. Sitten miten voi saataisiin patenttitoimisto tai patenttituomioistuin aikaa? Miten te voisitte ratkaista tämän, tämän patenttipattitilanteen, joka tällä hetkellä valitsee? No, Amsterdamhan oli se, joka ei halunnut tällaista patenttituomioistuinta. Rova Gebhardt. Kiitos ja toivon kovasti, että toimipaikkakysymys ei jumita koko asiaa, koska sehän on tärkeä asia, joka täytyy ratkaista ja se on avuksi innovatioille PK-yrityksissä. Sen kannalta erityisen tärkeä asia. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että aika on, että nyt lopulta saadaan päätös ja toivon, että se nyt onnistuu. Kiitos kovasti komission jäsenelle, että olette paikalla täällä ja siitä tavasta, millä aina niin avoimesti kerrotte meille siitä, mitä teette ja kanssamme keskustelette. Haluaisin palata tähän kokonaiskäsitteeseen, josta puhuitte. Se on hyvä käsite sanoa, että meillä on holistinen, kattava lähestymistapa, jotta kaikki kaikki politiikan alat otetaan siinä mukaan. Mainitsitte palveludirektiivin monta kertaa. Sehän on erityisen tärkeä, erityisesti sen toimeenpano. Ja siinä voin vain tukea teitä. Te juuri, tai kun olin aiemmin esittelijä tästä, niin sehän oli vaivallista saada teksti kasaan. Ja nyt tietysti haluamme jäseninä, että se myös toteutetaan hyvin. Palveludirektiivissä artiklassa 1 on myös tärkeä säädös, otet, säännös otettu mukaan, nimittäin sosiaalilauseke, jossa tehdään selväksi, että työoikeus, sosiaaliset oikeudet, siihen kuuluu tietysti myös lakko-oikeus, niin ei, niitä ei aseteta kyseenalaiseksi direktiivin toimeenpanon kautta. Ja tässä palaan siihen, josta Bernadette jokin sanoi, että Lissabonin sopimuksen myötä meillä on velvollisuus nyt sosiaaliseen markkinatalouteen, joka juuri kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia, sosiaalista työntekijöiden oikeuksia, niin se ottaa ne vahvemmin politiikan keskiöön. Ja minä saan aina sen vaikutelman, että ette te, mutta komission jäsenten kollegio on tässä edelleen pidäyttyväinen tässä kysymyksessä. Ja kysyn teiltä, että missä muodossa voimme huolehtia siitä, että sosiaalisen lauseke, joka on erityisen tärkeä, jotta kansalaiset myös hyväksyvät sisä yhtenäismarkkinat ja yleensä EUn hyväksyvät ja pääsevät eroon skeptisyydestä, joka on kasvanut talouskriisin myötä ja näkevät jälleen Euroopassa tulevaisuusprojektin. Miten voimme auttaa teitä siinä, että tämä asia saadaan paremmin esille? Thank you very much. Kiitoksia paljon. Komission jäsen, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitän teitä myös siitä, että muistutitte, mikä on sisämarkkinat. Eihän se ole ainut joka, areena, joka voi vastata kasvun asettamiin kysymyksiin sen asettamaan haasteeseen. Kyllä se voi antaa perusvastauksen, mutta meillä on tämmöinen globaalinen käsite, Sisämarkkinat ovat lattia perusta. Se on se perusta. Jos se on jakautunut osiin 27 lainsäädäntöön, verotuspolitiikkaan, de Jungille hallintoon, byrokratiaan, kaikki mitä sen päälle sitten rakennetaan, se on paljon tehottomampaa. Jos ajatellaan julkista tai yksityistä lainsäädäntöä esimerkiksi, meidän pitää saada tämä lattia, perusta, pohja yhtenäisemmäksi, eikä pirstaleisiksi. Mutta sitten siihen päälle pitää myös osata rakentaa ne politiikat. Komissiokollegiossa joidenkin kollegojen kanssa olemme lähteneet peräänkuuluttamaan ajatusta, joka oli vielä mennyt ihan perille, uusi teollisuuspolitiikka Euroopassa – jotta löydettäisiin parempaa tuotantokapasiteettia. Se olisi vain, ettei Eurooppa olisi vain kiinalaisten tai amerikkalaisten tuotteiden kulutuskenttä tai jossa olisi alihankintatoimintaa äh, amerikkalaisille. Mutta nämä ovat julkisia yksityisiä sitoumuksia. Me haluamme kohdentaa vaivan näemme ehkä valtionapupolitiikkaakin pitää vähän uudistaa. Emme ole vielä niin pitkällä. Työstämme sitä koko ajan. Meidän pitää, meillä pitää olla tukeva, yhteneväinen, luja perusta sisämarkkinoille. Ja sen perustalta me voimme lähteä liikkeelle. Julkisista hankinnoista ja sen kynnyksestä. Manders, te puhuitte tästä suurimmaksi osaksi ne on mainittu tässä GP-sopimuksessa, monenkeskisessä sopimuksessa, kansainvälinen monenkeskinen sopimus, johon me olemme kirjanneet nämä kynnysarvot. Ei nyt voi lähteä ottamaan takapakkia, koska silloin äh, monet linjat lähtevät liikkeelle eri sopimusosioissa – sopimuksessa, jotka, jotka, jonka olemme solmineet useamman maan kanssa, mutta me olemme nyt toimme, tehneet ehdotuksen, jonka puhuin teille äsken julkisista hankinnoista, sosiaalisista palveluista esimerkiksi. Se on yksi esimerkki, jo, jonka avulla olemme voineet nohottaa, kohottaa kynnysarvoja tarkoituksena helpottaa palveluiden toteutumista, julkisten palveluiden toteutumista yhteiskunnallisessa merkityksessä. Liitteenä voidaan sanoa, että jo, jos meillä on näitä kynnysarvoja, ne ovat tärkeitä sisämarkkinoille, jos niitä lähdetään liiallisesti kohottamaan, niin silloin voidaan mekaanisesti vähentää takuita avoimuutta ajatellen, läpinäkyvyyttä ajatellen. Ja monet, monien yritysten pääsy silloin näille markkinoille heikkenee. Mutta meillähän on komission tekemä ehdotus tästä kynnyksestä. Se keskustelu on vielä avoin, mutta sillä ehdolla, että ei, ei kosketa niihin kynnyksiin, jotka on laadittu ja kirjattu tähän kansainväliseen monenkeskiseen sopimukseen. Minä olen sitten erittäin proaktiivinen ja tarkkaavainen kollegan Tajan ja, ja Semetan kanssa, kun me päivittäin taistelemme väärennyksiä vastaan, väärennyspolitiikkaa vastaan. Siinä on 200 000 työpaikkaa katoaa vuosittain tämän väärennyspolitiikan kanssa. Meillä on myös näitä väärennettyjä, väärin tehtyjä lääkkeitä esimerkiksi, jolloin Euroopan kansalaisten terveys on uhattuna. Mutta on kyse myös kaikkien köyhimpien maiden asukkaista. Afrikassa tuotetaan paljon lääkkeitä, jotka on siis väärennettyjä. Ei niitä tuoteta meillä. Mutta meillä tuotetaan myös väärennettyjä lääkkeitä, jotka menevät, ehkä saattavat mennä Afrikkaan. Mutta Afrikassa myös on hyvin suuri osa väestö näiden väärien väärennettyjen lääkkeiden uhreja. Mutta eurooppalaisilla yrityksillä on kyllä hyvä suoja, jos ajatellaan tuotteiden laatua, tavaramerkkiä ja patentteja. Yksi sana patentista tuonnenpanasi. Me haluamme myös vahvistaa rajavalvontaa. Sen takia minä vetosin näihin alikantissa toimivan viraston mahdollisuuksiin kollega Semetan kanssa haluamme tästä säännöllisempää, että kaikki julkiset palvelulaitokset, jotka toimivat raja-alueilla, vahvistaisivat myös tutkimustyötä siitä, miten voidaan paikantaa ja löytää nämä väärännökset, miten voidaan väärännetyt tuotteet helpommin löytää. Alikanteen virastossa suunnitellaan myös tiedotuspolitiikkaa, joka suunnataan kansalaisille nuorille, mitä maksaa, mitä heille tulee maksamaan kaikessa kattavuudessaan väärännyspolitiikka. Tässä on myös pedagoginen lähestymistapa. Viimeinen asia tästä väärennöksestä. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, joista väärennetyt tuotteet tulevat. Afrikan unioniin ollaan yhteydessä. Se kuuluu yhteisön työhön, jonka aloitin Afrikan unionin kanssa. Meillä on Task Force-ryhmä perustettu tästä kaksi vuotta sitten Addis Abeban ja EUn välillä. Ihan konkreettista yhteistyötä halutaan tehdä väärennöksestä. Kiinakin on ryhtynyt tajuamaan, on alkanut tajuta, kuinka suuri haaste se on patentista. Edustaja Gebhardt otti sen esille. En tee tässä pitkää selontekoa. Se oli ihan vihoviimeinen ongelma, jonka kuvittelin nousevan esiin. Kaikki muut ongelmat hoidimme pois päiväjärjestyksestä. Tätä minä en osannut ennakoida. Saksan ja Ranskan välillä syntyi tappelu, taistelu. Yhdistyneet kuningaskunnatkin tuli tähän mukaan. Mihin sijoitetaan esimerkiksi nämä 40 henkilöä, jotka tekevät tekevät tässä mm, patentti, patentin oikeusvarmuusvirastossa valtioiden ja hallitusten päämiehet tulevat pääsemään yksimielisyyteen, koska he ovat sitoutuneet siihen presidentti Van Rompuyn edessä. Ensi viikolla siitä on päätettävä. Ihan vihoviimeinen sana vielä. Alankomainen ministerikin ajatteli, että Haag voisi tulla kysymyksen en tiedä, helpottaako se sitä, että lisätään neljäs ehdokas kaupunki tähän listaan. Rova Gebhardt, ihan nopeasti vielä, jotta voin sijoittaa sananne yleisimmälle tasolle – Minua miellyttää tämä sisämarkkinoiden holistinen lähestymisajattelu. Monet kollegat kollegion sisällä haluaisivat saada omat ehdotuksensa myös tähän mukaan kokonaisvaltaiseen agendaan, ettei jo kukin tee työtä omassa nurkassaan. Me halusimme tämän globaalin lähestymistavan en ole ainut komission jäsen, joka on kuitenkin huolissaan siitä, miten palveludirektiivin ensimmäistä artiklaa tullaan toteuttamaan, miten se tullaan turvaamaan sosiaalipalvelujen toteutumisen turvaaminen. Minua myös huolettaa se, että Single Market Actin toteutuminen, toteutumisen tasapaino toteutuisi, koska meillä on siellä 12 keskeistä vipua. Sosiaalinen kohesio, sosiaalinen yrittäjyys. Ei se ole mitenkään väheksyttävää, eikä niitä ole siinä mitenkään sattumanvaraisesti laitettu. Kolme, neljä miljoonaa työpaikkaa ö, yrityksissä. Jos meillä olisi siis sosiaalisia palveluja, niin silloin ö, työpaikkojen käy huonosti. Komission linjaus on sellainen rehellisesti sanoen, puheenjohtaja Barrosokin tukee sitä. Komission linjaus on kehittynyt parin vuoden sisällä. Jos meillä oli aikoinaan ultraliberalismi uskontona, kaikki säännöstöt purettiin pari vuotta sitten. Kehitys on ottanut, onneksi ottanut huomioon kriisitilanteen. Minähän tulin Brysseliin lähteekseni tekemään tätä uudelleen linjausta ja teen sitä työtä joka päivä. Right, now, the... Selvä. Viimeiset kolme kysymyksen esittäjää. Aamupäivällä ovat Schwab, Weiler ja Koratsa Bilt. Jos voisitte puhua niin lyhyesti ytimekkäästi kuin mahdollista, niin saamme ajoissa hoidettua homman. Ich glaube, dass das, was Michel Barnier gerade angesprochen hat, Herr Kommissar. Se, mitä Michel Barnier juuri sanoi, tietystikin liittyy tiedottamiseen onko komissio ultraliberaali vai ei. Tämä on tietysti myöskin tiedottamiseen liittyvä kysymys. synkin kun on kyse kasvusta ja suuntaviivoista tai Lissabonin strategiasta. Silloin pyrittiin kasvua luomaan Euroopassa. Nyt on uusi strategia. Ja nyt täytyy pohtia tarkalleen, on, ovatko tiedotustoimet aina tuoneet äh, haluttua tulosta. Mutta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista niin kuin Rova Ryylikin totesi, että niin se on äärimmäisen positiivinen asia. On positiivista havaita, kuinka ponnekkaasti sisämarkkinakomissaari pyrkii varmistamaan sen, että meillä on yhtenäiset yhteiset säännöt sisämarkkinoilla ja että komissio hoitaa sen kuntoon. Ja tämä eri pääosastot toimivat tässä saumattomasti. Toivottavasti voi, voimme tai tätä ei voida riittävän positiivisesti arvioida tätä, tai ei voida liian positiivisesti arvioida. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketista toteaisin, että on erittäin tärkeää, että direktiivit sopivat yhteen myöskin horisontaalisesti, sopivat keskenään hyvin yhteen. Ja täytyy tarkastella myöskin sitä, miten direktiivi käytössä pistetään täytäntöön. Yleisesti ottaen komissio on puhunut myöskin sisämarkkinoiden paremmasta hallinnoinnista. Toivottavasti päästään. Rava kertoi siitä, että palveludirektiivi muutamaa vuotta voimanastamisen jälkeen on nyt ensimmäistä kertaa tulossa arvioinnin kohteeksi. Nyt katsotaan, mitkä asiat jäsenvaltiossa ovat toimineet, mitkä eivät. Tämä on kestänyt jonkin verran tämä arvion mutta on hienoa, että PK-yrityksistä, kohdalla ei pelkästään maakohtaisia suosituksia, vaan myöskin lisäksi maakohtaisia suosituksia, jotka liittyvät täytäntöönpanoon ja yksityisten direktiivien soveltamiseen. Sisämarkkinoiden avoimuuden suhteen tämä on merkittävä parannus, mutta olisi hienoa myöskin tietää, miten sisämarkkinadirektiivi toimii. Tämä tieto olisi tietystikin hienoa saada jo aiemmin pari seikkaa ja sitten kysymys. Ensinnäkin, katson, että keskustelu ammattipätevyyden vastavuorosta tunnustamisesta. Se on juuri ratkaistu vastavuoroisuudelle ja niin poispäin, mutta Saksassa ja Ranskassa ja muuallakin on menty hieman pidemmälle. Mutta loppuun lopuksi yhtenäisistä markkinoista on kyse, ja yhtenäisillä markkinoilla ei voi käydä päinsä, että jäsenvaltiot, niin kuin Kreikassakin on nähty, itse päättävät, että kaikki menee hyvin, ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten lopuksi en halua pelotella jäsenvaltiota, mutta tarvitsemme oikeanlaista tiedottamista. Ja kysymys, joka tässä on mielessäni, komission jäsen, on se, miten me voimme varmistaa sen, että jäsenvaltiot pääsevät tästä vaikeasta vaiheesta yli. Euroopassa sisämarkkinasääntöjä pitäisi soveltaa joko ministerineuvoston tasolla tai subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti demokraattisella tavalla, yhdenmukaisella tavalla. Miten komissiota voidaan vahvistaa niin, että voitaisiin saada vielä enemmän tietoa direktiivien täytäntöönpanosta ruohonjuuritasolla, koska nähdäkseni tämä olisi erittäin tärkeä tehtävä, joka juuri kriisin yhteydessä pitäisi saada hoidettua kuntoon. Kiitos. Thank you very much. Mrs. Kiitoksia, Rova Weiler seuraavana. Ja, äh, tässä, äh, tähän... Niin, siinä olette tietysti oikeassa, kollega. Nyt kun aikaa on vähän, niin en mitään periaatteellisia julistuksia esitä. Kahdessa pienessä kohdassa vaan pyytäisin teiltä ehkä auttamaan meitä ensinnäkin. Meillä on ollut vaikea keskustelu näistä konsessioista, käyttöoikeussopimuksista. Muistan, että yli 25 eh, euro, siis tuomioistuinpäätöstä on, joka osoittaa, että primäärioikeus ei riitä, mutta joka osoittaa, tai mikä osoittaa, että enemmistö ei ymmärrä että asiaa, että ovatko määritelmät oikeat. Ja tässä ehdotuksessa, jonka olette esittänyt, ja niin meille jäsenvaltioillekaan ei ole tämä, nämä määritelmät tulleet tai soveltamisala selväksi. En nyt mitään kattavaa selitystä odota näillä jossain ajassa, mutta voisitteko siellä tykönenne vielä katsoa, että voitteko selventää, miten tämä asian pitäisi sujua tulevaisuudessa, missä sitä sovelletaan ja mikä määritelmä. Siis pyyntö vai ne tarvitse välttämättä vastausta. No toisessa äh, on myöskin sitten nämä hankinta asiat kolmansissa valtioissa. Vastavuoroisuus on hyvin monimutkainen asia, sillä on etuja ja haittoja, mutta tiedän, että tämä periaate on tullut esille jo aiemmin äh, asehankinta, puolustustarvikehankinnoissa ja sitä koskevassa direktiivissä. Voimmeko sitten kesätauon jälkeen kuulla teiltä, että mitä kokemuksia teillä on tästä direktiivistä tällä puolustustarvikesektorilla. Siinäkin on kyse kolmansista valtioista. Ei tarvitse nyt vastata, mutta ehkäpä syyskuussa. Okay. Selvä. Voimme luottaa Giovannin tukee myöskin tässä asiassa. Koratsabilt vielä. Kiitoksia. Kaikki on jo täällä sanottu. Ja haluaisin vain vahvistaa sitä, mitä sanottiin palvelidirektiivistä ja patenteista. Jäsenvaltiot pitäisi saada ymmärtämään, että on meidän kannaltamme täysin mahdotonta selittää yrityksille Euroopassa, että helppo, kätevä tapa, joka pitkällä ja lyhy- lyhyemmälläkin aikavälillä voisi vähentää kustannuksia, auttaa kasvamaan, ei, kasvua aikaansaamaan, ei ole onnistunut. Se ei ole saatu aikaan. Te voitte tietysti pyrkiä viemään tätä viestiä eteenpäin. Tämä keskustelu, jotta Rova kepharta ja herra Dion myöskin halusivat saada aikaan yhteiskunnallisista oikeuksista ja sosiaalista Euroopasta, Eikö nyt ole jätetty huomiota se, että Euroopassa ongelmana on kilpailukyky ja paras tapa taistella työttömyyttä vastaan on antaa työpaikkoja ja varmistaa lasten työpaikat on varmistaa työntekijöiden oikeudet. Rova Gebharta, kaikkiin teksteihimme voidaan kyllä mainita, ottaa mukaan eurooppalainen sosiaalimalli ja sosiaalinen Eurooppa, mutta mikä ei ole työtä, niin mitä siitä jää käteen? Viestimme eurooppalaisille yrityksille – tänä päivänä on se, että teidän tehtävänä on saada aikaan kasvua ja kaikkien täytyy tehdä kaikkensa, jotta voitaisiin poistaa esteitä ja raja-aitoja työpaikkojen luomiselta ja muutenkin rajoita, rajoita. Sisämarkkinoiden täytyy tässä myötä vaikuttaa kasvun saamiseen. Ja teidän täytyy olla, tämän täytyy olla kaiken eurooppaisen politiikan keskipisteessä sisämarkkinoiden harmonisoinnin nimittäin. Nyt Eurooppa on jakautumassa eurovyöhykkeeseen, jossa menee huonosti, ja muuhun Eurooppaan, jossa menee paremmin. Ja kun tarkastellaan finanssipoliittista integraatiota, täytyy pohtia myöskin markkinoiden integroitumista. Markkinoissa on kyse kuluttajista, kansalaisista, kansalaisten markkinoista. Toivottavasti komission puolella voitte viedä eteenpäin tätä tärkeää poliittista viestiä. Konkreettisempi juttu sitten. Minä kiitän teitä teidän tarmokkuudestanne ja energisyydestänne, mutta ehkä olette liiankin myötämielinen sen suhteen, mitenkään direktiivien siirtyminen kansalliseen lainsäädäntöön ei ole riittävän hyvin sujunut. Olette liiankin pitkämielinen. Voisitteko ehkä ponnekkaammin puuttua siihen, miten jäsenvaltiot pistävät täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä? Ja toiseksi haluaisin kiittää teitä siitä, että puhuitte poissa ollessani kaupallisen alan toimintaohjelmasta, toisesta sisämarkkinoiden toimenpidepaketeista ja teidän sitoumuksestanne ja ponnekkuudestanne näiden asioiden edistämisessä haluaisin myöskin teitä kiittää. 4. heinäkuuta on tärkeä päivämäärä, kuten hyvin tiedätte, mutta kerron tästä myöskin kollegoille, koska silloin käydään vapaaehtoisuuden perustuva vuoropuhelu, jossa pyrit, jonka tarkoituksena on parantaa kaupallisten tai edistää kaupallisen alan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Meillä on valtavan suuria haasteita tässä suhteessa edessämme. Olisin todellakin, että tässä suhteessa päästään eteenpäin Brysselistä, Brussels to the borders to the buyers tätä periaatetta toivottavasti tullaan noudattamaan jo vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti nähdään myöskin tuloksia tässä suhteessa. Anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta kun puhuin tässä viimeisinä, niin ehkä minulla tässä onnea sikäli. Après, je vous quitterai parce que je dois rencontrer les représentants de la American Chamber of Commerce. Tämä oli, oli siellä vieraana. Vastavuoroisuushan on hyvä asia, mutta Haluan tässä nyt viitata viimeisen puhujaan, Rova Koratsabilti. Minäkin odotan paljon 4. heinäkuulta. Jos puhutaan sopimuksesta ja velvoitteista, tämä on ranskankielinen sanaleikki, koska kaksi sanaa ovat niin läheisiä toisilleen. Jos puhutaan sisämarkkinoiden palveluista, minä en halua lähteä hakkaamaan tai tappelemaan kenenkään kanssa. Minä tajusin, mihin minä sitoutunut ja mihin jäsenmaat ovat sitoutuneet. Meillä on tämä työpaja käynnistettävissä workshop 800 edustaja. Se on minun vastaukseni edustaja Schwabille, miten me voimme voimme olla enemmän eurooppalaisia, siis ei vain barrikade jäädä omien protektionististen kansallisten barrikaadien taakse. Se, kaikki tämä välittyy ministeriöiden toimesta välitykselle, se välittyy myös kansallisten parlamentaarikien välillä. Meidän pitäisi tavata toisiamme useammin, se menee myös virkamiesten välitykselle. Meidän pitää kunnioittaa toisiamme ja olla paremmin yhteydessä toisissa, toisimme. Tämä 800 henkilön task force, josta äsken puhuin, se lähtee toimimaan ja minä ainakin henkilökohtaisesti tulen seuraamaan sen toimintaa asiaa. Rova Koratsa Bild 4. heinäkuuta on tärkeä tätä itsesääntelymekanismia ajatellen, sopimusta ajatellen. Se avaa ö, perspektiiviä ongelmien ratkaisemiselle, ei ehkä vai ainoastaan kyseiselle sektorille. Riskeistä tiedetään, meidän täytyy tietää mekanismien toimivuuden, meidän täytyy olla varmoja mekanismien toimivuudesta. Vastuu täytyy mieltää. Edustaja Schwab puhui tiedottamisesta. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että ensin pitää tehdä ja sitten tiedottaa. Ei voi tiedottaa siitä, mistä ei vielä tiedetä, mitä tehdään. Me olemme tiedottaneet paljon anteeksi, me olemme tehneet paljon. Nyt on vuoropuhelun ja tiedottamisen aika, eikä aina niin ehkä komissiosta ehkä ylös, ylhäältä alaspäin. Me voimme lähteä myös alhaalta ylöspäin. Minä äh, olen varsin toiveikas tämän Single Market Act Quickin suhteen. Äh, 15.22. päivä lokakuuta meillä on sisämarkkinaviikko. Ehkä tehdään vähän epätavanomaisempia toimia. Meillä on verkostotapaamisia. Avaamme keskustelun kansalaisille, mitkä ovat vahvuudet, heikkoudet, onnistumiset, epäonnistumiset. Eli halutaan päästä pois näistä meidän keskinäisistä kokouksistamme, jotta todella menemme tapaamaan näitä internetinörttejä ja tavallisia kansalaisia – Edustaja Schwabille haluan sanoa, että se mikä on jo kirjattu 200 tapahtumaa on jo kirjattu 27 jäsenvaltion kyseisille sivustoille tapahtuviksi. Kaksi komission tiedotetta. Me emme halua vain mielistellä ihmisiä. Emme halua vain kertoa, että miksi jokin teksti ei ole onnistunut, miksi sitä oli hyvin sovellettu. Minä haluan selittää, kertoa. Me olemme myös kiihdyttäneet tahtia. Herra Schwabille haluan sanoa, että nollatoleranssissa pysytään. Me teemme työtä, mutta emme halua mielistellä ketään. Miten sitten jälkeenpäin ja samanaikaisesti meillä on vastaavuustaulukot, Meillä on benchmarkin taulukko, joka kertoo teille, mitä Euroopassa tapahtuu. Kyllä sillä tulee maailmaan vaikutuksia. Siinä näkevät ne, jotka ovat saaneet hyviä ja huonoja pisteitä kilpailukyvyn kannalta, josta Koratsa Bill puhui äsken. Tämä on tärkeää eh, sisämarkkinoille eurooppalainen ohjausjakso. Eli eurooppalainen sisämarkkinat kulkee käsi kädessä ohjausjakson kanssa. Kuuntelin Rova Weileria myös tarkasti. vaikka te olette sitä mieltä, että minä en vastannut teille mitenkään ansiokkaasti, minä kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Olen samaa mieltä kanssanne Ruva Weiler siitä, että oikeuskäytäntö, tuomioistuimen oikeuskäytäntö ei anna riittävää oikeusvarmuutta. Olen samaa mieltä kanssanne myös siitä ja ehkä äh, esittelijä Jevan on samaa mieltä, kun puhutaan näistä käyttöyssopimuksen soveltamisaloista. Sen takia julkinen yhteistyö, julkisten, siis viranomaisten yhteistyö on välttämätöntä, jos halutaan taata tämän tekstin horisontaalinen soveltamisala. Me tarvitsemme avoimuutta, läpinäkyvyyttä kaikkialla, jos me haluamme yhteensovittaa myös mm, kustannukset. Rova Koratsabilt puhui niistä, muut puolueryhmien edustajat myös puhuivat tästä kilpailukyky. Se pätee yrityksiin, se, se, se pätee aja, ä, ähm, alueihin, paikkoihin ja se pätee ihmisiin, yrityksiin. Jos on joku nuori, joka on vasta valmistunut, voidaan myös ajatella ko- koko elämän kestävää koulutusta. Tässä on kyseessä suuren luokan panokset. Rova Koratsa Bilts, tässä on myös kyse siitä, että meillä pitää olla kestävää taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla. Me tarvitsemme innovaatiota ja sosiaalista kohesiota. Me tarvitsemme yrityksen sisällä sosiaalista kohesiota, tarvitsemme sitä myös yhteiskunnassa. Jos meillä ei ole toimivaa yhtenäistä yhteiskuntaa, niin ei ole myös toimivaa yhtenäistä yritystä. Kaikki silloin hajautuu ja pirstaloituu. Meillä on hyviä tekstejä, joita pitäisi noudattaa. Artikla 1 palveludirektiivistä meillä on siellä mainittu työkalut. Minä olen minä olen erittäin iloinen siitä, miten te reagoitte tähän komission tekemään sosiaaliseen yrittäjyyteen. Nyt Euroopasta tulvii näitä ehdotuksia. Me olemme laatineet tämän foorumin. Komissio ensimmäistä kertaa on todella kiinnostunut ja paneutunut tähän ja haluaa tähän jonkun solidaarisuusrahaston. Komissio on myös todella ottanut tämän asian omakseen, koska tässä on kyse miljoonista työpaikoista kilpailukykyisillä aloilla, tuottavissa yrityksissä, mutta äh, näiden pitää olla eettisesti hyvin laadittuja organisaatioita, valmiita valloittamaan markkinat äh, solidaarisesti myös. Ei tarkoita sitä, että tavanomaiset yritykset voivat toimia niin kuin ovat aiemminkin toimineet. Anteeksi, että puhuin näin vuolaasti ja kiitos jälleen kerran tästä tarjotusta vuoropuhelumahdollisuudesta. Uh, hyvät naiset ja herrat, kokous ei oikeastaan vielä päättynyt, mutta kaikki täältä ryntäävät jo lounastauolle. Hei, kuul, kuulkaapas nyt, hyvät naiset ja herrat, on aikaa epäkohtelusta häipyä täältä noin vain, mutta tiedän, että teillä on kyllä nälkä. Haluaisin teidän puolestani kiittää komission jäsentä siitä, että hän onnistui käsittelemään kaikki näitä kysymyksiä. Tiedän, että keskustelu kulki laidasta laitaan ja me pohdimme laajempia strategioita, ei pelkästään sisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on kaikkein suurin yhtenäinen tapa edistää sisämarkkinoita sitten vuoden 1992. Siitä on 20, 10, 20 vuotta kulunut aikaa edellisestä paketista. Haluan kiittää teidän tekemästäni työstä. Toteaisin, että sisämarkkinoiden yhteydessä on tulla kokonaisvaltaiset markkinat kuluttajien, yrittäjien ja tavallisten ihmisten kannalta. Ja tämä on ollut keskustelun aiheena hyvin voimakkaasti myöskin tämänpäiväisessä näkemystä vaihdosta. Kiitoksia myöskin tulkille siitä, että saimme hieman lisäaikaa. Ilomielin toivotamme teidät uudelleen valiokuntamme kuultavaksi todennäköisesti seuraavan kerran kesätavan jälkeen. Silloin puhutaan tästä Single Market, Single Market Act kakkosesta, eli sisämarkkinoitoimenpidepaketti numero kakkosesta.